Meine Damen und Herren, ich möchte die Hyvät naiset ja herrat, haluaisin avata valikuntamme kokouksen. Onko esityslistaan muutoksia? Ei ilmeisesti, joten esityslista on näin päätetty. Toivotan tervetulleeksi armenilaisia parlamentaarikkoja, parlamentaarikot tänne. He ovat täällä tutustumassa parlamentin töihin. Sydämellisesti tervetuloa tänne Euroopan parlamenttiin. Sitten esityslistan kohta kaksi. Mitään uutta ei ole siinäkään kohdin, joten voimme siirtyä suoraan tärkeään esityslistan kohtaan numero kolme. Keskustelu Etyjin pääsihteerin Lamberto Sanierin kanssa. Mehän olemme jo saaneet mahdollisuuden keskustella teidän kanssanne mandaattinne aluksi. Silloinhan esititte tärkeitä ehdotuksia Etyjin uudistamisesta. Ja meitä todella kiinnostaisi kuulla teiltä, miten tämä työ on sujunut Vladivostok-vuoropuhelujen yhteydessä myös voitaisiin ottaa huomioon laajemmin etyin kehitys Afganistan, Mongolia ja niin edelleen. Tällä saralla varmasti voidaan toimia useankin aloitteen turvin. Nyt selkeästi nähdään siis etyjin merkitys ja se, miten paljon kiinnostus tästä kohtaan on. Silloin voidaan pohtia tietenkin, miten järjestöä voidaan uudistaa ja kehitellä. Vaalitarkkailukysymys esimerkiksi. Tein parlamentaarisen kokouksen kanssa esimerkiksi viimeksi Ukrainaan. Meitä kiinnostaa myös, miten tätä työtä voitaisiin ehkä laajentaa. Haluaisin vielä viitata yhteen asiaan. Vuosia sitten oli yhteistyötä Etyjin parlamentaarisen kokouksen, Euroopan neuvoston ja Euroopan parlamentin välillä. Ja tämä liittyy demokratian kehittämiseen ja toimielimien palkkanilla. voitaisiin tässä lähteä uudestaan yhteiseen aloitteeseen, jotta voitaisiin tiettyjen maiden kanssa edetä tällä tavalla yhdessä? Puheenjohtajuushan on siirtymässä Irlannilta Ukrainalle piakkoin, joten minua kiinnostaisi, miten puheenjohtaja maana voi olla maa, joka etyin valitarkkailu matkan pohjalta ei kunnioita vapauden oikeudenmukaisten vaalien merkitystä ja meitä kiinnostaisi tässä teidän mielipiteenne Tämä kokous järjestetään yhdessä turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alivaliokunnan ja ihmisoikeuksien alivaliokunnan kanssa. Ja siksi haluaisin nyt ensin antaa puheenvuoron edustaja Lohviilerille ennen kuin herra Sanje saa puheenvuoron. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Meidän alivaliokunnassamme käsittelemme ihmisoikeusrikkomuksia EUn alueen ulkopuolella. Ja näihin maihin liittyy tietenkin juuri monia etyin maita. Ja sanoisin, että erittäin usein on kyse tiedotusvälineiden, medioiden vapauksista ja oloista vankiloissa ja poliisin brutaalista kohtelusta ja usein myöskin etniset vähemmistöt, romanivähestö, intivähemmistö – tulevat esiin ja nämä ongelmat tuntuvat kärjistyvän, pahenevan. Eli meillä olisi tällainen yleisempi kysymys, ei yksittäiseen maahan liittyvä, mutta onko teillä erityinen rakenne tai keskustelufoorumi, missä romanien ihmisoikeuksista, oikeudesta koulutukseen, asuntoon, terveydenhoitopalveluun, sitten näistä aiheista keskusteltaisiin ja nyt viime aikoina oikeastaan, mitä voidaan vaikuttaa siihen, että romaniryhmät kulkevat ympäri EUn jäsenvaltioiden myös nyt intensiivisemmin myös kansainvälisten järjestöjen puolelta pitää painostaa jäsenvaltioita ja valtioita toteuttamaan omia integrointipolitiikkojaan. Kiitos. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. I uh, welcome this opportunity. Kiitoksia. On hienoa, että voin nyt tulla taas puhumaan teille. Vuosi sitten tapasimme Strasbourgissa. Ja nyt meillä on edessä ministerineuvoston kokous ensi viikon lopulla Dublinissa, Irlannissa, ja sen on järjestänyt puheenjohtajavaltio Irlanti etyistä. Tässä esityslistalla on useita tärkeitä kysymyksiä. Työt on jo käynnistetty ja kyseessä on tasapainoinen päätöspaketti. Kyseessä ovat turvallisuuskysymykset, kuten uudet luottamuksen rakentamisvälineet. Sitten puhutaan tietoverkkoturvallisuudesta. Tästä on nyt keskustelu jonkin aikaa. En tiedä, saadaanko päätelmiä vielä tästä kokouksesta, mutta tämä on vuoropuhelua, joka kehittyy hyvin eri jäsenvaltioiden välillä. Ja se on tietysti yksi hyvin keskeinen asia kaikille, vaikkakin lähestymistavat ovat aika erilaisia. Me olemme edelläkävijöitä tässä keskustelussa kansainvälisesti Etyissä ja katsomme eri vaihtoehtoja sitten tehdään päätöksiä talouden alalla ja inhimillisellä alalla. Esimerkiksi lehdistön vapaudesta on puhuttu ja tarkastelemme myöskin internetin saatavuuskysymyksiä. Se on arkaluontoinen kysymys, johon liittyy paljon keskustelua. Ja sitten on keskusteltu syrjimättömyydestä ja suvaitsevaisuudesta. Ne ovat nyt tärkeitä asioita aikoinaan jolloin yhteiskunta on usein jakautunut tämän tyyppisten kysymysten osalta. Sitten käsitellään myöskin asiaa, joka liittyy pitkän aikavälin keskusteluun koskien sitä, mikä on Euroopan turvallisuuden pitkän ajan näkymä ja millä tavalla toimimme yhdessä tällä saralla Tästä Astanassa puhuttiin huippukokouksessa pari vuotta sitten. Silloin puhuttiin Eurasia ja euroatlanttisista turvallisuuskysymyksistä ja mitä muita toimia pitää vielä toteuttaa, jotta voisimme toteuttaa tämän näkemyksen ja mitä elementtejä tässä asiassa pitäisi kehittää. Tämä keskustelu jatkuu edelleen sitten operatiivisemmin seuraavan parin vuoden ajan toivottavasti. Ja tavoitteena olisi, että meillä olisi sitten merkittäviä päätöksiä vuonna 2015, jolloin sitten on myöskin 40. vuosipäivä Helsingin lopullisesta asiakirjasta. Eli tämä on Helsinki plus 40 päivämäärä sitten. Ja tällä keskustelulla Dublinissa halutaan nyt luoda puitteita tällä keskustelulle. Ja työryhmämme alkaa jo pohjustaa tätä asiaa. Viime viikolla tehtiin tärkeä päätös liittyen laajentumiseen. Eli nyt otettaisiin mukaan uusi maa, Mongolia, joka liittyy liittyy etyihin hyvin hiljattain. Ja sitten maa toivotetaan virallisesti tervetulleeksi Dublinissa, joten etyi kasvaa. Ja se, että Mongolia nyt liittyy järjestöön, korostaa vielä enemmän yhtä seikkaa, eli Euraasia ulottuvuutta ja sen roolia Euroopan turvallisuudessa. Meidän täytyy keskittyä myöskin Keski-Aasian kysymyksiin Afganistanin. Euroopan unioni tietysti on hyvin keskeisessä roolissa Etyjissä. Joo, pelkästään budjetin puolesta Euroopan jäsenvaltioiden maksut ovat noin 70 prosenttia koko Etyjin budjetista. Eli Euroopan unioni jo sinällään on tärkeä tekijä Etyjissä, eikä pelkästään taloudellisesti, vaan myöskin kun mietitään koko järjestön poliittisia tavoitteita. Henkilökohtaisesti pidän tärkeänä tätä keskustelua EUn kanssa, koska halusin nimenomaan tehdä työtä Euroopan parlamentin kanssa. Tämä on yleensä hoidettu etyjin puitteissa. siellä on parlamentaarinen kokous. Ja kokemuksesta olen nähnyt, kuinka tärkeää on parlamentaarinen diplomatia. Eli pitää käyttää muita kanavia kuin perinteisiä hallitusten välisiä väyliä, jotta voidaan tukea tekemämme työtä eri instituutioissa, jotta saamme aikaan konsensusta ja jotta voisimme tehostaa synergiaa, joka on hyvinkin merkittävää ja jonka avulla voimme puuttua joskus hyvinkin hankaliin kysymyksiin. Ja haluaisin nyt käydä hiukan läpi esityslistaamme, mitä asioita minulla on nyt käsiteltäväni, kun lähestymme ministerikokousta, ja voin sitten osoittaa, missä asiassa olisi Euroopan unionin näkökulma, missä asioissa EU voi olla tehokkaasti mukana ja arvioisin hiukan näitä asioita. Ja keskityn nyt lähinnä tähän maantieteelliseen alueeseen, joka on toiminta-aluettamme. Ja sitten voimme katsoa tiettyjä konfliktialueita. Vaikka nyt kovasti pyrimmekin etyissä toimimaan horisontaalisesti ja välttämään sitä, että luodaan mitään jakoviivoja tai jaetaan jäsenvaltioita eri kategorioihin sen mukaan, missä ne esimerkiksi sijaitsevat. Ja kuulin kommentteja siitä, mikä on romanipolitiikka. Me yritämme katsoa politiikkaa kautta linjan ja sitten soveltaa sitä mahdollisimman yhdenmukaisesti – ja käsitellä näitä kysymyksiä kaikkia mukana olevia valtioita kunnioittain. Eli katsoisin nyt, missä me toimimme, ja aloitetaan nyt Kaakkois-Euroopasta. Kaakkois-Eurooppa on edelleen alue, siis siellä on Länsi-Balkanin alue, ja sinne me sijoitamme valtaosan resursseistamme. Kosovossa on paljon toimintaa. Siellä on yli 600 ihmistä vielä töissä. Ja heti sen jälkeen on sitten Bosnia-Herzegovina. Kaakkois-Euroopassa, vaikka siellä on hyvin paljon vielä ratkaisemattomia kysymyksiä ja vielä tarvitaan sitoumusta meiltä, niin on kuitenkin jo nähty, että jotta voitaisiin puuttua vaikeampiin kysymyksiin, niin eurooppalainen näkemys on hyvin olennainen ja hyvin keskeinen. Ja sen avulla voimme edetä. Hallituksille, että ne haluaisivat integroitua eurooppalaisiin tai euroatlanttisiin instituutioihin. Ja meitä on pyydetty ottamaan käyttöön standardeja, jotta voisimme auttaa heitä liittymään tähän integraatioon. Eli etyjillä ei sinänsä ole tätä tehtävää auttaa siis mitään valtiota liittymään minkään toiseen instituutioon, mutta kuitenkin kun toimimme, niin tällaista vuorovaikutusta on olemassa. Ja itsekin tästä syystä usein tulen Brysseliin keskustelemaan ulkosuhdehallinnon ja komission kanssa. Mutta tietysti puhun tästä myöskin teidän kanssanne. Meidän pitää varmistaa, että ei ole pelkästään hyvää yhteistyötä, vaan että on myöskin hyvää strategista lähentymistä ja pitää sitten keskustella siitä, mitkä ovat avainasiat, joista tulee keskustella ja mihin suuntaan pitää liikkua, jotta voimme maksimoida näihin asioihin sijoitettavat resurssit. Ja me nyt kriisin aikana tiedämme, että on hyvin keskeistä toimia tehokkaasti, välttää turhaa päällekkäistä työtä ja sijoittaa varoja aloille, jotka ovat painopistealueita. No ehkä lyhyesti kerron muutamista asioista. Äsken hiljattain kävin Albaaniassa ja tapasin hallituksen, parlamentin, presidentin edustajia. Kyse oli etujien vuosittaisesta vierailusta ja huomasin, että edistys oli ollut hyvää, kun verrataan tilannetta vuoden takaiseen. Eli ponnisteluita on tehty ja aloitteisiin on ryhdytty. Ja Albania nyt lähestyy Euroopan unionia ja prosessia, joka viime kädessä voi johtaa sen unioniin. Mutta katsoimme myöskin työtä, jota on vielä tehtävä, uudistuksia. Se, että hallitus ja oppositio ovat mukana parlamentin työssä ja myöskin äskettäin hyväksytyn lainsäädännön täytäntöönpano. Sitten Makedonia. Viimeaikainen kehitys paikan päällä on osoittanut, että yhteisöväliset suhteet ovat nyt jännittyneempiä – ja siksikin EUn pitäisi nyt löytää tapa viedä tätä maata eteenpäin. Ja me olemme edelleen sitoutuneita ja teemme läheistä yhteistyötä EUn kanssa, jotta voimme puuttua näihin kysymyksiin. Tämä on tärkeä Skopjassa, mutta sama dynamiikka näkyy myöskin Bosniassa. Eli meillä on kansainvälisen yhteisön onnistumisia, esimerkiksi kun on ehkäisty konflikteja ja luotu vakautta. Meidän pitää suojella esimerkiksi vähemmistöjä näissä maissa. Ja nyt vuosien työn jälkeen näiden välineiden avulla – me tiedämme, että sopimusten täytäntöönpano luo nyt kahtia jakoa eri yhteisön välille. Eli nyt täytyy miettiä, miten voidaan käyttää näitä eri välineitä tehokkaammin ja millä tavalla näitä yhteisöjä voitaisiin lähentää ja miten näistä maasta saataisiin tehokkaampia esimerkiksi sen suhteen, miten kohdellaan etnisiä ryhmiä. Ja Kosovossa, kuten sanoin, siellä on suurimmat toimet käynnissä. Ja me tuemme tietysti vuoropuhelua EUn kanssa. Alueella on Eurooppa-ymiä. Ja se on vahva elementti, joka edistää uudistuksia, asioita, joita käsitellään, ja Etyi on mukana monilla aloilla. Meillä on läheiset suhteet näihin yhteisöihin, ja me olemme valmiita tekemään yhteistyötä konkreettisissa kysymyksissä ja myöskin tukemaan sopimusten täytäntöönpanoa, jotka sitten astuvat voimaan. Ja keväällä on sitten Serbian parlamentti- ja presidentin vaalit. Ja katsomme tulevia haasteita ja katsomme, millä aloilla voisimme toimia myönteisesti. Serbian maa joka on vuonna 2015 Etyjin puheenjohtajavaltio. Ja silloinhan Helsingin sopimuksesta on 40 vuotta kulunut. Eli Serbialla on sitten tämä tehtävä viedä Etyjin työtä eteenpäin. Ja se on ollut hyvin aktiivinen jäsen Etyjin valtioyhteisössä – Ja meillä on toiminta vielä Belgradissa, joka on hyvin lähellä eurooppalaisia. Näin kuulin tänään myöskin komissiolta. Ja me katsomme, miten synergiaa voitaisiin vielä lisätä. No Bosnia on edelleen hankala. Siellä on tapahtunut vain vähän edistystä viime aikoina. Kansainvälisen yhteisön mukaan saaminen ei ole helppoa. Perussopimu- perustuslaisia uudistuksia ei vieläkään ole tehty. Ja esimerkiksi tuomio, tuomioita on vielä pantava täytäntöön. Me olemme edelleen sitoutuneita näihin kysymyksiin ja haluamme vahvistaa työtämme tietyillä aloilla. Esimerkiksi HCR on myöskin Brytskan tapaisissa paikoissa tärkeä. Ja sitten idempänä Moldovassa yhdessä EUn kanssa. Meillä on kolme plus prosessi ei kun siis 5 plus prosessi. Siihen liittyy myös Venäjä ja Ukraina. Ukraina on puheenjohtajavaltio Etyissä ensi vuonna. Ja se on tärkeä tekijä näissä neuvotteluissa ja odotamme, että Ukrainan täysimittaisesti mukana tässä prosessissa. Viisi plus neuvottelut käynnistyivät viime vuonna. Nehän olivat noin viisi vuotta keskeytyneinä. Ne alkoivat hyvin, ne etenisivät, etenivät hyvin. Ja tässä vaiheessa esityslistalle tulee vaikeampia kysymyksiä, ja tällä hetkellä näitä asioita on vähän siirretty syrjään, eli prosessit ovat hidastuneet. Meillä on nyt edessä arkaluontoisia kysymyksiä, ja nyt tarvitaan kunnollisia ponnisteluita. Ja tässäkin yhteistyön EUn kanssa on jatkuttava hyvin koordinoidulla tavalla. Sitten Valko-Venäjä. Valko-Venäjällä kehitellään nyt eri projekteja. Minskin missio päättyi parisen vuotta sitten, emmekä ole pystyneet enää jatkamaan toimiamme tässä maassa. No valko on monella tavalla hankala maa myöskin meille. Ja omat suhteeni maan johtoon ovat hyvin pinnalliset ja heiveröiset. Yhdessä olemme havainneet erinäisiä mahdollisia toiminta-aloja, joita voimme kehittää yhdessä, ja niissä on mukana myöskin tämä inhimillinen ulottuvuus. Ja tästä on tehty ennakkoehto. Ja valko juuri hyväksyivät tämän, eli nyt alamme sitten katsoa näiden hankkeiden yksityiskohtia ja katsomme, voidaanko tältä pohjalta sitten jatkaa toimintaa. Mutta joillain aloilla täytyy vielä katsoa, kuinka pitkälle tämä yhteistyö kehittyy esimerkiksi vaalivalvonta sitten syyskuussa. Olemme juuri nähneet tällaisen raportin ja odottelemme, että valko hallitus sitoutuu siihen, että nämä raportin suositukset pannaan täytäntöön. Sama koskee Ukrainaa. Saa nähdä, millainen loppuraportti sitten on. No kaiken kaikkiaan sanoisin, etten nyt halua sekoittaa Ukrainan puheenjohtajuutta etyissä muihin Ukrainaan liittyviin kysymyksiin, tai siihen millaiset suhteet Ukrainalla muihin maihin tai muihin maaryhmiin, myöskin EU-ssa. Puheenjohtajuuden osalta ja sen valmistelut ovat osoittaneet, että Ukraina on sitoutunut tekemään läpikotaista työtä Olemme olleet yhteydessä maan johtoon puheenjohtajuuskauden osalta ja meillä on ollut hyvää viestintää Ukrainan puolelta. Asiaan on suhtauduttu hyvin vakavasti ja siellä tunnetaan erittäin hyvin monet asiat, jotka ovat esityslistallamme. Ja he voivat olla erittäin myönteisessä roolissa. No tietysti kuulin sen, mistä puheenjohtaja puhui. Eli onko, tai mikä on Ukrainan täytäntöönpanoaste näiden sitoumusten osalta. Ja se on tietysti asia, johon muiden valtioiden täytyy sitten paneutua. Mutta Etyjissä ei ole mitään sääntöä jolla rankaistaisiin maita, jotka eivät täytä velvoitteitaan. Kaikki maat voivat olla tärkeässä roolissa, mutta maat kuitenkin hyväksyvät, että niitä pidetään malleina ja tarkastellaan tietyllä tavalla. Ja uuden hallituksenkin pitää tarttua tähän haasteeseen. Sitten Georgia, Etelä-Kaukasuksen alue. No siellä kehitys on tapahtunut hyvin vähän. Geneven neuvotteluista ei nyt ole koitunut paljon edistystä, mutta valta kuitenkin siirtyy rauhanomaisesti hyvin vilkkaiden ja kahtia jakavien kampanjoiden jälkeen. Ja ylpeänä voidaan sanoa, että me olimme paikalla ja vaalitarkkailulla ehdottomasti oli roolinsa – nyt kun yritämme luoda oikeita olosuhteita rauhanomaiselle vallan siirtymälle. No haasteita tietysti on tässäkin maassa edelleen. Yritämme hallituksen kanssa ratkoa tiettyjä ongelmia, mutta kaiken kaikkiaan olemme iloisia nähdessämme siitä, miten asiat ovat kehittyneet. Sitten vuoristokarabah on hyvin ongelmallinen alue. Armenian ja Azerbaidžanin väliset, väliset suhteet ovat hyvin hankalat. Safarovin tapauksen takia Azerbaidžanissa. Ja nyt puhutaan siitä, että vuoristokarvahin avattaisiin lentokenttä. Sekin on aika ongelmallinen kysymys ja saattaa luoda jännitteitä. Sitten Keski-Aasia vielä. Siellä on viisi operaatioita viidessä valtiossa. No, Keski-Aasiassa kaikkein tärkein on se, että me keskutaan, keskitymme Afganistaniin – Tämä päätös tehtiin Vilnassa viime vuonna ja keskitymme Afganistaniin ja olemme saamme kehittyneet enemmän Afganistaniin Istanbulin prosessin puitteissa. Eli autamme Keski-Aasian jäsenvaltioita vastaamaan turvallisuushaasteisiin esimerkiksi rajatoiminnassa ja puuttumaan myöskin esimerkiksi koulutuskysymyksiin ja ihmisoikeuskysymyksiin. Ja me teemme työtä myöskin terrorismiin ja val- oikeusvaltioperiaatteeseen liittyviin kysymyksiin. Ja sitten toinen toimintatapa on se, että autamme näitä maita ottamaan yhteyttä Afganistaniin ja olemaan aktiivisempia Afganistanin vakauttamisen jälkeen, erityisesti vuoden 2014 jälkeen, kun kansainvälisen yhteisön rooli Afganistanissa niin tulee muuttumaan. No sitten vielä suhteemme omiin kumppaneihimme, Välimeren kumppaneista. Etujen suhteista on tullut paljon toiminnallisempaa viime aikoina. Se oli pidemminkin poliittista vuoropuhelua aikaisemmin, mutta nyt tähän liittyy paljon toimintaa, koska nämä maat haluavat itsekin säädellä demokraattista siirtymäänsä, joten me nyt keskustelemme heidän kanssaan toimintasuunnitelmista, jotka sisältävät esimerkiksi asiantuntija-apua ihmisoikeuskysymyksissä, demokraattisissa instituutioissa No ehkä en nyt puhu pidempään. Tämä nyt oli vain lyhyt keskustelu näistä pääkohdista. Eli ehkä te voitte jatkaa sitten tästä ja esittää sitten mahdollisia kysymyksiä. Kiitos. Mistä? Oikein paljon kiitoksia. Edustaja Petele. Hvala lepa. gospod generalni sekretar, sem vesel, da lahko spet skupaj Kiitoksia. Arvoisa pääsihteeri, on hienoa, että me voimme keskustella jälleen kerran. Olen tuntenut teidät aina eteläsuuntautuneena henkilöinä. Nyt te esittelitte meille ongelmia ja myös nostitte esille optimismin aiheita. Oikeastaan kaikki palaa alkupisteeseen jollakin tavalla. Eli siihen, miten voimme vastata näihin haasteisiin, miten voimme varustaa järjestöä niin, että se voi yhä tehokkaammin ponnistella. Minun kysymykseni aina liittyvät tähän näkökulmaan ja tämänpäiväinen kysymykseni kuuluukin, minkälaiset mahdollisuudet olisi päästä läheisempään yhteistyöhön Euroopan parlamentin kanssa ja tällä tavalla voitaisiin varmistaa lisäarvon saaminen. Entäpä sitten hallituksen taso, täytäntöönpanotaso, miten siellä toimitaan? Aika paljon on tällaisia jumia jumiutuneita tilanteita, esimerkiksi Makedoniasta, josta puhuitte. Tällaiset umpikujatilanteet toki ovat todellisuutta, mutta täytyy vastata myös poliittisista seurauksista, joita niistä syntyy. Ne eivät aina ole lainkaan myönteisiä. Meillä olisi tästä aiheesta toinen kysymys. minkälaisena Etyjin rooli teille näyttäytyy, kun ajatellaan diplomatian toimivuutta tai sen toimimattomuutta? Eikö tässä olisi paljon mahdollisia vaihtoehtoja, jotka meille tarjoutuisivat käyttöömme? No sitten Kirgisia. Haluaisin kuulla näkemyksenne nykytilanteesta siellä – ja minkälaisia lisätarpeita on yhteisille poliittisille toimille? Gomes. Gomes. Your expose. I'd like to... Kiitos paljon teidän alustuksestanne. Pyytäisin teitä puhumaan vähän enemmän ensimmäisestä aiheestanne, nimittäin verkkoturvallisuudesta ja siitä, miten etyissä nähdään kysymys vähän toisin ehkä kuin meillä. Jos ei ajatella ainoastaan vaikutuksia, jotta liittyvät netin käyttöön, vaan verkkoturvallisuuden tai sen käyttäminen hyväkseen, että verkko ei ole niin varma. Esimerkiksi Virossa tehty isku vuonna 2007 varmasti vaatii lisätutkimuksia. Ja entä me, myös etyin jäsenet, miten näette näiden säästötoimien vaikutuksen? Eli maksako mitä maksaa? Miten tämä vaikuttaa kansalaisten luottamukseen, ei ainoastaan perusarvoihin etyissä, mutta myös EU:ssa ja demokratiassa laajemminkin. Eli jos katsomme, mitä tapahtuu esimerkiksi Kreikassa, natsipuolueen parlamenttipaikat siellä – siellä on kovasti nyt maahanmuuttovastaisuutta. Esimerkiksi mikä on etyjäsenten kanta tässä yhteydessä. Ja minä olin vähän ymmärtävänäni optimistisempaa kantaa teidän puheestanne Ukrainan suuntaan, mutta haluaisin kysyä teiltä seuraavaa. valko -Venäjän ja Venäjän suhteen. Mitä mieltä olette, mitä EU ja Etyj voisivat tehdä toisin? Tai mitä muuta voisimme tehdä? Mitä voisimme tehdä toisin? Kiitos. Thank you, Mr. Chairman. Uh, I just have one short... Kiitos puheenjohtaja. Aivan lyhyt huomio. Pitäisi olla varovainen, että Etyjin parlamentaarinen yleiskokous ei sekaannu Euroopan parlamentin kanssa. Tässähän on perustavanlaatuinen ero. Meidät on valittu suoraan äh, sitten taas parlamentaarinen, parlamentaarinen yleiskokous on, on toisen tyyppinen. Yhteistyö näiden kahden välillä ei suinkaan ole optimaalista, ikävä kyllä olemme jatkuvasti vedonneet, että saisimme pääsihteerin tänne paikalle parantamaan yhteistyötä. Tämä ei ole toiminut. Haluaisin eh, kehottaa teitä, rohkaista teitä käyttämään sisäisiä kanavia etyjissä, jotta tämä yhteistyö paranisi. Toinen huomio. Odimer on totta kai hyvin tärkeä vaalitarkkailutyössä. Mutta se, että saadaan tietyt järjestelmät toimiviksi, niin se on tärkeää. Tämä liittyy myös vaaleihin. EUn ja Etyjin välillä on tässäkin periaatteellinen ero, eli kuka tekee mitäkin ja missä. Kun ajatellaan vaikkapa Pohjois-Afrikkaa, niin esimerkiksi Tunisiaan on lähetetty laaja valtuuskunta, joka aiheutti huomattavaa sekaannusta ja hämmennystä olisi jo korkea aika niin, että Etyj ja EU korkealla tasolla vahvistaisivat työnjaon. Usean vuoden on onnistunut varsin hyvin toiminta ja, ja kannustaisin jatkamaan tällä tiellä. Kiitos. Uh, thank you, um, uh, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Minun maassani suhtaudutaan Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimukseen ja myös päätöksiin yhä kielteisemmin ja jopa pohditaan vetäytymistä Euroopan neuvostosta ja ihmisoikeusyleissopimuksesta. Voisikohan ajatella, että Etyj yhdistettäisiin Euroopan neuvostoon? Näin vältettäisiin ylimääräinen päällekkäinen kustannus. Esimerkiksi vaalitarkkailutyötä tehdään molempien näiden tahojen puolelta. Ja ihmisoikeudet, demokratia olisivat näin yhteisenä kysymyksenä maailmanlaajuisesti. Onko tällaista konseptia pohdittu? Neitz. Edustaja Neitz. Thank you. Uh... Kiitoksia. Aluksi kiittäisin pääsihteeriä tästä alustuksesta. Kaksi kysymystä mikä on Venäjän tilanne. Mehän tiedämme, että se ei aina toimi järjestön ja periaatteiden mukaisesti. Sitten toinen vähän arkaluontoisempi kysymys. Nyt esittää pääsihteerille, mutta voisitteko kertoa, onko tämä kanta nyt kehittynyt viime vuosien aikana ja mihin suuntaan? Ja toiseksi voisitteko kertoa, Onko viime aikoina etyjissä kiinnitetty erityis, erityishuomioita tähän kehitykseen? Ja monet jäsenvaltiot ja myöskin EUn jäsenvaltiot ovat käyttäneet oikeusvaltaa poliittisiin tarkoitusperiin. Joko vaikene vajentamistarkoituksessa – tai sitten opposition jäseniä on esimerkiksi vangittu. Ja olemme nähneet, mitä Georgiassa on tapahtunut, tapahtunut viime aikoina, ja se nyt ei ole kovin rauhoittavaa kuultavaa. Eli tässä minun kaksi kysymystäni. Kiitos. Frau Jakonsari. Edustaja Jakonsari. Uh, thank you very much. Uh, Kazakstan. Kiitos. Kazakstan oli järjestön puheenjohtajana vuonna 2010. Se lupasi silloin täyttää kaikki periaatteet ihmisoikeuksien alalla. Puheenjohtajakauden jälkeen ihmisoikeustilanne Kasakstanissa on kuitenkin romahtanut. Viime viikolla saimme kuulla, että riippumattomien tiedotusvälineiden jakelukanavat on nyt sitten suljettu, tai niiden toimintaa ehkäistään. Nyt kun katsotaan tilannetta taaksepäin, niin oliko oikein edetä sillä tiellä, että Kasaksan sai Etyjiin puheenjohtajuuden hoitakseen? Thank you very much, Chairman. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos tästä alustuksesta. Verkkoturvallisuudesta ja netin käytön vapaudesta minullakin olisi muutama kysymys. Miten saadaan tasapaino näiden kahden välille? Näettekö enemmän yhteistyön mahdollisuuksia Euroopan unionin kanssa tämän tärkeän saran osalta ja mitä uhkia te näette? Olen käsitellyt tai ollut Noa Mijatovicin kanssa yhteydessä. Hän tekee teiltä mielestäni loistavaa työtä ja haluaisin myöskin puuttua Eurasian kommenttiinne Turkki. Miten suhtaudutte Turkkiin? Se on paljon haastavia tilanteita ilmaisuvapauden, tiedotusvälineiden vapauden osalta, mutta samalla on kyse hyvin kunnianhimoisesta toimijasta haasteellisessa ympäristössä. Mikä on Turkin rooli tässä yhteydessä? Ja osittain viitaten kollega Neitsin puheenvuoron. Uskon, että meillä on kaikilla vähän ongelmia joskus EU-ssa etyissä myös ehdollisuuden kanssa, sitoumusten kanssa, joita jäsenet tekevät, ja se, miten paljon vaikutusmahdollisuuksia meillä on muihin. Mikä on mielestänne kaikkein hedelmällisin paras tapa huolehtia siitä, että jäsenet ja ne maat, joiden kanssa etujilla on suhteita, voivat ajaa intressejään niin, että saadaan muutkin kunnioittamaan näitä samoja arvoja, joita me aina ajamme, vaikka edes kaikki omat jäsenmaammekaan eivät niitä noudata, eivätkä myöskään maat, joiden kanssa olemme muuten yhteydessä. Kiitos, edustaja Jannis. Mm, gracias, presidente. Una... Kiitoksia. Ensimmäinen huomio. Te vahvistitte nyt sen ajatuksen, No minä olen jo ollut jonkin aikaa sitä mieltä, että monenvälinen diplomatia ja instituutioiden rakentaminen Euroopassa ja Euroopan ylitsekin nyt toisen maailmansodan jälkeen on ollut yksi suurimpia menestystarinoita ihmiskunnan historiassa Euroopassa 1900-luvulla. Ja Etyi ja Euroopan neuvosto ja EU ovat näitä vaikkakin virheitäkin on tehty monien tavoitteiden jäl- eh, osalta, mutta me kuitenkin tuemme etyjiä. Ja mitä tulee siihen, mistä yksi kollega mainitsi, täytyy muistaa, ettemme kaikki ole samaa mieltä tästä kritiikistä Euroopan neuvostoa kohtaan. Ja erityisesti, kun ajatellaan nyt Euroopan ihmisoikeustuomioistuinta, Sehän on ilmaisun vapauden ja vapauksien majakka eurooppalaisille. Eli tässä yksilö voi asettua jäsenvaltiota tai valtiota vastaan. Eli tässä on vähin keinoin saatu aikaan suuri menestys. Ja hyvin usein tiedotusvälineissä keskitytään esimerkiksi Britanniassa kysymyksiin, jotka ovat hyvin populistisia, koska siellä yritetään vahvistaa omaa poliittista asemaa ja Eurooppa halutaan nähdä takaperoisena ja sellaisena, jolla ei enää ole mitään mieltä nykymaailmassa. Kiitos. Last one is Mr. Viimeisenä edustaja Vaiko. Danke, Herr Präsident. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin kysyä kun teillä on melko paljon kokemusta Länsi-Balkanin maista. Niin haluaisin kysyä, kun Euroopan komission lopulta esittänyt kysymyksen, täyttänyt esiin kysymyksen ratkaisemattomista rajakiistoista kysymyksenä, joka on ratkaistava EUn laajentumiskierrosten yhteydessä. Näitä ratkaisemattomia rajakiistoja on useita. Ja hyvin tunteella suhtaudutaan, kun jotain tapahtuu. Viimeksi Haagin tuomioistuimen päätöksen jälkeen esimerkiksi. Ja kysyisinkin, Voikohan etujärjestö aktiivisesti olla tässä neuvotteluprosessissa mukana, jotta löydettäisiin ratkaisuja rajakiistoihin entisen Jugoslavian maiden välillä? Kiitos. Herra pääsihteeri, teillä on puheenvuoro. Thank you. It's quite a long list. I'll try, I'll try to cover in the little aika pitkä lista kysymyksiä. Yritän kattaa niitä mahdollisimman pitkälti tässä jäljellä olevassa ajassa. Voisin aloittaa Petelen kysymyksestä. Miten voimme antaa lisää välineitä etyjille? Minusta meidän täytyy ensinnäkin huomioida se, että me käymme keskusteluja etyjissä, teemme päätöksiä roolin vahvistamisesta ja totta kai koko konfliktin syklistä keskustelemme, eli tätä kautta löydämme uusia välineitä. Mutta loppujen lopuksi kyse on osallistuvista valtioista. Niiden täytyy löytää yhteisiä linjauksia. Me emme voi tehdä mitään ylitse isäntien päiden. Jos katsotaan vaikkapa ennaltaehkäisevää diplomatiaa, niin mitä optioita meillä on sitten käytössämme? ennaltaehkäisevässä diplomatiassa. Jos vaikkapa kriisi alkaa, niin paikalle täytyy sitten mennä, arvioida tilanne, palata sitten suosituksine ja pohtia, mitkä ovat optiot ja pohtia, mitkä ovat organisaation tehtävät jatkossa, mikä on sen rooli. Ongelmana tässä on se, että kaikki yritetään saada onnistumaan todellisuudessa, jos jo puheenjohtaja on hyvä, jos puheenjohtaja saa aikaiseksi konsensusta, niin päästään eteenpäin. Mutta täytyy muistaa, että on oltava rakenteet, joiden kautta kaikki toimii. Ja totta kai kriisi sitten kehittyy kaiken aikaa. Tästä keskustellaan jatkuvasti myös YK pääsihteerin kanssa. Ban Ki-moonilla on täysin samat ongelmat. Emme halua antaa avointa valtakirjaa kansainväliselle järjestölle niin, että se voi lähteä varhaisessa vaiheessa toimimaan omin päin, vaan tässä on hyvin, hyvin varovaisesti toimittava, milloin on varhaisen varoituksen aika ja milloin ryhdytään toimiin. Tällä alalla on oltava käytännönläheinen. Joka kerta on katsottava, minkälaista poliittista liikkumavaraa on ryhtyä toimiin. Yksi mahdollisuus on kehittää kumppanuuksia. Muutkin voivat olla tukevassa roolissa. Sitten Kirgisia Vieläkin on tiettyjä huolia, erityisesti etelässä. Me jatkamme laajaa operaatiota poliisioperaation muodossa, jossa keskitytään alueen monietnisyyteen ja varmistetaan, että syrjintää ei tapahdu poliisien toimesta. Tämä on yhteinen aloite, jota Euroopan unioni tukee Kenties voisin käyttää tätäkin mahdollisuutta hyväkseni ja saattaa tehdä tietoiseksi asian tilasta ja varmistaa, että päästään hyvään tukeen myös Euroopan unionin taholta etyjiin työlle tällä alalla. No sitten verkkoturvallisuus. Muutama kysymys nousi esille tästä, tältä alalta. asiasta käydään keskustelua, mihin raja vedetään, ja tämä totta kai on yksi ydinkysymyksistä. Kyse on lähestymistavasta niin, että halutaanko lisää turvallisuutta vai lisää avoimuutta ja, ja pääsyn helpottamista internettiin. Kyse on myös terminologiasta ja, ja sanavalinnasta, miten määritellään internetin turvallisuus. Mikä on sitten etyjin lähestymistapa? Me olemme omaksuneet varsin pehmeän lähestymistavan. Me katsomme verkkoturvallisuutta ikään kuin turvallisuuden raja-alueena. Käytämme sellaista metodologiaa, joka meillä on pehmeän turvallisuuden alalla, jonka olemme etyjissä kehittäneet. Me pyrimme luottamusta rakentaviin toimiin niin, että saataisiin välittömästi tietoa kyberhyökkäyksistä. Tämä on varsin tekninen ehdotelma eri vaiheineen ja toivomme, että voimme edetä tähän suuntaan. Totta kai medioiden vapaus tarkoittaa sitä, että tätäkin keskustelua valvotaan tarkasti, seurataan tarkasti. Tässähän on mukana useita osallistujia, EUn jäsenvaltioita muun muassa, muiden muassa, ja osallistujat ovat hyvin aktiivisia tässä keskustelussa ja seuraavat koko ajan sitä, minne keskustelu etenee. Sitten kysymys, joka liittyi säästötoimien vaikutuksiin ja perusarvoihin demokratiaan. Ensinnäkin oikeastaan vastaan tässä myös Euroopan neuvostokysymykseen. Ensinnäkin Etyj on turvallisuusalan organisaatio. Meidän lähestymistapamme perustuu tarpeeseen vahvistaa turvallisuutta Etyj-maissa. Tätä me teemme hyvin kattavan lähestymistavan kautta. Kiinnitetään huomiota ihmisoikeuksiin, demokratiaan ja myös talouskehitykseen – ja turvallisuuskysymyksiin totta kai erityisesti keskitymme. Sitten kysymys perusarvoista ja siitä tavasta, eh, jolla tietyt jäsenvaltiot niitä soveltavat. Meillä on puitteisto, jonka kautta jäsen maat, osallistuvat maat voivat arvioida ja keskustella siitä, miten muut jäsenvaltiot täytäntöönpanevat omia sitoumuksiaan. Tämä on jatkuvaa vuoropuhelua. Joskus käy niin, että keskustelu on hyvinkin ristiriitaista ja käydään vaikeita keskusteluja järjestön sisällä, mutta tämähän on terve tilanne. Eli todellakin näitä keskusteluja voidaan käydä viikoittain, joskus jopa päivittäin. Etyji on tavallaan sellainen foorumi, jossa me katsomme toisiamme, arvioimme sitä, miten suoriudumme sitoumuksistamme. Meillä on erilaisia arvioita, joita toteutetaan, ja joskus keskustelut todella ovat ristiriitaisia. On sellainen tunne, että jotkut maat hieman taantuvat, toisaalta on sellaisia maita, jotka yhtäkkiä yön yli tekevät huomattavia demokraattisia muutoksia. On maita, joissa tarvitaan esimerkiksi sukupolven muutos asioiden parantamiseksi tai suunnan muuttamiseksi. Jos suunta ei tunnu löytyvän, niin totta kai tilanne on sitten ongelmallisempi. No sitten säästökuurit ja budjettikuri. Meillä on vain 140 miljoonaa euroa budjetissa ja 16 toimia käynnissä. Eli emme me suinkaan ole mikään valtavan kallis organisaatio, kun vertaillaan tilannetta muihin kansainvälisiin toimijoihin. Ja kun katsotaan, miten budjetti vaikuttaa, niin usein budjettia vertaillaan myös yhden toimenpiteen budjettiin. No sitten parlamentaarinen yleiskokous. Meillä on myös sisäisiä ongelmia ollut hiljan esimerkiksi Yhdysvaltain vaalien suhteen. Sitten on ollut Odirin ja yleiskokouksen välisiä ongelmia. Ja totta kai välitän viestiä eteenpäin näistä kysymyksistä. Toki yleiskokous on varsin autonominen elin, vaikkakin totta kai näkemykset vaihtelevat siitä, mikä se varsinaisesti on ja mikä on sen suhde täytäntöönpaneviin rakenteisiin. Mutta se ei ole varsinaisesti etyjiin täytäntöönpaneva rakenne, vaan tämä on tällainen äh, varsin monimuotoinen elin. Me haluamme rakentaa vahvempia suhteita, sitä kautta saisimme hyötyä. No sitten työnjakokysymys. Enpä tiedä, mistä tämä nyt juontaa juurensa. Ei tämä ole etyjin politiikkaa, vaan pikemminkin äh, odihirn liittyvä kysymys, vaalitarkkailuun liittyvä kysymys. En ole nähnyt, että ODIR olisi ollut mukana tai suunnitellut aloitteita. Pikemminkin yleiskokous suunnittelee toimia, aloitteita. Parlamentaarinen yleiskokous, niin kuin sanoin, on aika lailla autonominen monellakin tavalla. Olen toki lukenut tämän raportin, mutta joka tapauksessa parlamentaarinen yleiskokous oli tässä aloitteen tekijänä. Täytyy analysoida avun pyyntöjä esimerkiksi vaalikomissioiden lähettämisessä, suunnittelussa. Meillä on kumppanimaita. Niiltä saamme pyyntöjä. Kyse on tukitoimista, avusta vaalitarkkailussa. Ja tämä on vain yksi avun muodoista. No sitten Euroopan neuvosto, pitkä juttu. Kunhan nyt varmistamme sen, että meidän tehtävämme on turvallisuusorganisaationa toimiminen, emmekä halua päällekkäistä työtä, työtä Euroopan neuvoston kanssa. Odirhan kattaa työtä, joka liittyy demokraattisiin toimijoihin, vaaleihin ja niin edelleen. Eli monia kysymyksiä toki nousee esille myös Euroopan neuvoston esityslistalle. Me huomioimme tämän synergian ja koordinoinnin kautta. Onko aika nyt käytetty? that's the way we address it. Emme katso, että on olemassa minkäänlaista sulautumisratkaisua. Euroopan neuvosto on tehnyt tutkimuksen, jonka pohjalta se tekee ehdotuksia vuorovaikutuksen lisäämiseksi. Minkälaisia dramaattisempia suunnitelmia on sitten, jos niitä laaditaan, niin jäsenvaltioiden on niistä keskusteltava. Pitää pitää mielessä myös se, että Euroopan neuvosto on eurooppalainen järjestö. Meillä on myös transatlanttiset yhteydet, koska Yhdysvallat ja Kanada on mukana. Ja täytyy muistaa myös Mongoliakin. No sitten Venäjä kysymykset. Viittaan siihen, mitä sanoin aikaisemmin. Keskustelua käydään. kansalaisjärjestöjen kohtelusta, ihmisoikeuspuolustajien kohtelusta, mieli vapaudesta, mielenosoituksen vapaudesta ja niin edelleen. Näissä keskusteluissa olen ollut mukana. On toki huolta siitä, että on ollut suuntauksia käyttää tuomioistuinlaitosta politiikan jatkeena. Kun me kuulemme tiettyjä maita ja kuulemme tällaisista suuntauksista, niin aina puutumme tilanteeseen ja puhumme hallituksen edustajille ja nostamme esille hyvin selkeäsanaisesti, että tällaiset käytänteet eivät ole sallittuja. Kasakstan. Kasakstanista sanoisin sama kuin Ukrainastakin. Me emme anna tuomioita tai arvioita tietystä maasta äh, silloin, kun se valitaan puheenjohtajavaltioksi. Mutta nyt jälkikäteen sanoisin, että kyllä Kazakstanin piti aika lailla ponnistella ja osoittaa ennen puheenjohtajaa kauttaan, että se todellakin tekee työtä, jotta voi olla esimerkkinä myös muille. Eli kyllä siellä edistystä saatiin aikaiseksi. Se toimi paljon aktiivisemmin järjestössä. Ja kaikki Keski-Aasian kysymykset nousivat näkyvämmin esille etyjissä. Ja tämä tarjoaa meille mahdollisuuksia tehdä vuoro, käydä vuorovaikutusta koko alueen kanssa. Toki ylä- ja alamäkiä on. Joskus asiat sujuvat paremmin, joskus huonommin. Mutta näissä, täytyy, näissä asioissa täytyy olla kärsivällinen. Me katsomme yhteiskuntia, jotka ovat hyvin erilaisia toinen toisistaan, niillä on oma historiansa ja muutokset vaativat oman aikansa. Ei ole minkäänlaisia oikopolkuja löydettävissä. Me tarvitsemme jatkuvaa sitoutumista ja Etyji tarjoaa puitteet tällaisille sitoumuksille. Toki me olemme tietoisia avoimista kysymyksistä, joita me käsittelemme jatkuvasti, joka päivä. On hyvä, että meillä on olemassa väline, jolla näihin voidaan puuttua. Jopa EU voi käyttää etyjiitä tavallaan välineenä puuttuakseen tiettyihin kysymyksiin näissä maissa. No sitten Turkki. Turkki, niin kuin muutkin, omaa omia ongelmakysymyksiään mediavapaus, journalistien tilanne. Nostan tämän esille aina Turkin kollegoiden kanssa kahdenvälisesti. Turkki on merkittävä toimija Etyjissä. Se on tärkeä toimija myös globaalisti järjestömme kautta. Turkin suurlähettiläs on turvallisuuskomiteassa merkittävässä roolissa ja siellä käsitellään nimenomaan rajat ylittäviä kysymyksiä. Hän on hyvin aktiivinen ja hänellä on siellä myönteinen vahva rooli. Turkki on myös alueellisesti merkittävä toimija. Sanoisin, että koko alueelle ja myös laajemminkin. Etyj on hyvin tärkeä foorumi, jonka kautta myös EU voi olla vuorovaikutuksessa Turkin kanssa, esimerkiksi Etelä-Kaukasuksen kysymysten tiimoilta. No sitten ehdollisuus. Tämä on oikeastaan kysymys, joka liikuttaa teitä Euroopan unionissa. Etyj kun nyt puhun Etyjin äh, pääsihteerinä, niin me edustamme 57 jäsenvaltiota. Ehdollisuus toki voi olla olemassa äh, maaryhmien välillä esimerkiksi. Se voi olla hyödyllinen väline niin, että asioita saadaan viedyksi eteenpäin. Mutta ehdollisuus voi olla myös mahdollinen vaara, eli kuka esittää ehtoja kenellekin suhteessa mihin. Tälle alueelle lähtisin varsin varovasti. Olen täysin samaa mieltä siitä, että monenvälinen diplomatia on äärimmäisen tärkeää. Jos en uskoisi tähän periaatteeseen, niin en olisi tässä tehtävässä. On tärkeää, että että te voitte olla nyt ylpeitä EU-na, kun EU on saanut Nobelin rauhanpalkinnonkin juuri hiljan, ja haluan vielä onnitella teitä tästä tärkeästä tunnustuksesta. Katson, että monenvälisyys on näinä päivinä entistä tärkeämpää niin, että kaikki ovat mukana yhteistyössä, niin että vuoropuhelu on avointa. Vuoropuhelu ei ole koskaan pahaksi. Vuoropuhelu tulee varsin halvaksi. On hyvä, että meillä on tämä mahdollisuus jopa vaikeina aikoina käydä vuoropuhelua. Näinä aikoina suhteet jäsenten välillä ovat entistä vaikeammat verrattuna tilanteeseen pari vuotta sitten Etyjissäkin. Tämä on otettava huomioon. etyji keskustelut ovat nyt vaikeampia. Mutta entistä tärkeämpää näissä olosuhteissa on, että meillä on väline, jolla tätä vuoropuhelua käydään. No sitten viimeinen kysymys, Länsi-Balkanin alue. Jos saamme mandaatin ja jos pyyntö meille esitetään, niin meillä on henkilöitä paikan päällä ja voimme sitoutua tähän työhön. Ei, ei tämä liity siihen, onko tämä Etyjin agendalla tällä hetkellä, tai kenen agendalla se nyt sitten on. Mutta luonnollisesti oman mandaattimme mukaisesti esimerkiksi Kosovossa meillä oli päätöslauselma, jonka pohjalta toimimme. Eli kaikki, mitä me teemme, täytyy olla yhteensopivaa mandaattimme kanssa tietyillä aloilla meidän roolimme voi muodostua ongelmalliseksi. Kun otetaan huomioon nämä äh, rajat työllemme, jos mandaatti on ja jos toivoa on, että me toimimme tällä alalla, niin varmasti voimme asiaan perehtyä. Kiitos, puheenjohtaja. Oikein sydämestä kiitokset arvoisa pääsihteeri. Tämä oli hyvä keskustelu, jota varmasti tulee jatkaa. Minusta tuntuu, että meidän pitäisi myös katsoa, miten voidaan parantaa yhteistyötä ja arviot jostain maista vaalitarkkailun osalta. Ehkä voidaan palata myös kysymykseen, joka liittyy instituutioiden rakentamisyhteistyöhön tietyillä aloilla. Siellä voisi ehkä olla tietynlainen työnjako, joka olisi parempi, ei sellainen tilanne, jossa me olemme kilpailutilanteessa. Kiitos oikein paljon. Toivon, että olemme läheisessä yhteistyössä edelleen. Kiitos.

Wir kommen jetzt unmittelbar zum nächsten Tag. Nyt voimme siirtyä heti seuraavan esityslistan kohtaan. Esityslistan kohta neljä. Afrikan sarvea koskeva EUn strategia. Esittelijä kollega Tanok, missä hän nyt on? Frau Janak ist auch noch nicht da, ne? action. Dr. Tannock has arrived. Dr. Tannock on, saapunut paikalla. Charles, you have the floor. Charles, sinulla on puheenvuoro. Well. Kiitos puheenjohtaja. Minä melko perinpohjaisesti jo esittelin mietintöni pari viikkoa sitten, joten nyt kommentoisin vain lyhyesti nykytilannetta. Kiitos varjoesittelijöille yhteistyöstä. Näin saatiin 18 hyvässä tasapainossa olevaa kompromissitarkistusta, jossa on ulko- ja turvallisuuspolitiikka, merirosmouden vastainen työ, terrorismin vastainen työ, järjestäytyneen rikollisuuden vastainen työ sillä alueella minulle kaikkein tärkein kysymys tässä mietinnössä, mutta en halua jättää huomiota muita tärkeitä kehityskysymyksiä, ympäristö, talous, ihmisoikeudet ja IGADin kautta tehtävä yhteistyö ja EUn erityis ja Afrikan unionin osa anteeksi, asema tällä alueella. 18 kompromissia, jotka tekevät mielestäni hyvän yhteenvedon näistä keskeisistä aiheista. Mietinnössä halutaan mielellään myöskin Etiopian uudelle hallitukselle mahdollisuus parantaa ihmisoikeustilannetta. Ja sitten Eritreassa melko tiukka tilanne ja surkea tilanne toisaalta ihmisoikeuksien osalta. Mutta pöytäkirjan toimisin puheenjohtaja, että voitaisiin saada teidän kantanne, EPPn kanta. Neuvotteluissa varjoesittelijä halusi kokonaan poistaa kaikki viittaukset Somalimaahan, erityisesti siihen, että sieltä on nyt hyviä uutisia, vaikka tuo, että toteaa halun saada tunnustuksen valtiona. Tämä on, Afri- tämä on Afrikan sarven tärkeä kysymys. Lontoon konferenssista ei myöskään jätetty sitä kokonaan pois. Kaikkien viittausten poistaminen tähän aiheeseen ei ole kestävää mielestäni. Niille, jotka Somalia eivät hyvin tunne, anteeksi Somalimaata puhujakorjaa. Kysymys on ollut esillä vuodesta 60 jotkut ranskalaiskollegat EPössä mielestäni pyrkivät tukemaan Djiboutia, entistä ranskalaista aluetta, joka haki itsenäisyyttä ja nyt ei haluta mitään kilpailua riippumattoman Somalimaan puolelta. Jotkut espanjalaiset ehkä ovat huolissaan Katalonian separatisti liikkeestä, mutta se on ollut Espanjan osa 300 vuotta, enkä usko, että Somalimaa, vaikka se olisi vaikka se toteutuisi tällaisena, tuskin olisi mikään esimerkki, eikä Eritrean itsenäisyyttä sieltä vastustettu, kun siitä on keskusteltu valiokunnassa. Joten miksi Somalimaa nyt aiheuttaa näin paljon huolta? Enpä oikein ymmärrä. Tämä on oikeastaan Somalimaan kysymys lähteä Mogadishun kanssa vuoropuheluun. Ja tämä on nyt todettu ja silloin annettu jopa Anton konferenssin päätössanoissa tukea, joten en usko, että voitaisiin ajatella, että Espanja käsittelevässä mietinnössä esimerkiksi ei mainittaisi sanallakaan Katalonian toiveita. Tässä siis minun sanamuotoni on kompromississa 13. Deve-mietinnön kohtaa kaksi tuen myös muuten äänestyslistani. Toivottavasti saadaan ajoissa huomisaamuksi Minulla on kaikki omat tietoni siellä sihteeristölle valmiina. Toivon, että voimme päästä jotenkin tästä yli. Olen käsittänyt, että kompromissitarkistuksen 13 osalta voitaisiin tehdä niin, että ensin kompromissista äänestetään ja sitten Danjanin tarkistus, jossa minun tekstissäni viitataan Somalimaahin Minulla ei ole tällä hetkellä muuta sanottavaa. Odotan kollegoiden kommentteja sitten tietenkin huomisaamuista äänestystä. Kiitos. Puheenjohtaja ilman mikrofonia. Tack så mycket, herr ordförande. Kiitos paljon puheenjohtaja. Aivan erityiskiitos edustaja Tanok teille. Minun käsittääkseni tämä työ on todella perusteellista. Kiitos myös kaikille muille, jotka ovat osallistuneet keskusteluihin, jotka ovat kulkeneet suuntaan ja toiseen. 215 tarkistusta, merkittävä määrä meille. Ja mielestäni on itsestään selvää, että kun minä sanon me, se on EPP, kristillisdemokraattien ryhmä, meille on hyvin tärkeää painottaa ihmisoikeuksien ja vapauksien asemaa pikku yksityiskohtiin voidaan jumittua totta kai, ja niitä on valtavasti kaikkien näiden maiden osalta ja näiden maiden rajojen osalta, kaikkien maiden suhteiden osalta, mutta lopultahan päätehtävämme on työskennellä, jotta voimme tehdä kaikkemme, jotta ihmiset siellä voisivat elää ihmisarvoista elämää ja nähdä, mikä on tavoitteena meidän työssämme vapaus, ihmisoikeuksien vapauksien kunnioittaminen. Nämä periaatteet on nähtävä sielläkin. Ja Afrikan saarven asukkaat ovat kärsineet riittävän pitkään. Kiitos oikein paljon siis herra Tanok tästä työstä. Ja kiitos kaikkien mielenkiinnosta. Tämä on ensimmäinen kerta melko pitkän elämäni aikana, kun minulla on tehtävä ulkoasian valiokunnassa ja olen ymmärtänyt, että täällä on sellaista viisautta, jota vähitellen syntyy, kun on täällä parlamentin ulkoasianvaliokunnassa kauan jäsenenä. Minulla sellaista viisautta ei ole, kun en ihan tiedä, miksi olisi niin vaikea mainita, että Somalimaa on ajanut itselleen itsenäisyyttä. Se, että tämä vain todetaan, miksi se on niin vaikeaa, jos ei noterata tätä, niin silloin käännetään vain selkä sellaiselle tosiasialle, tosiasialle, joka on nyt olemassa ja tulee olemaan tulevaisuudessakin. Mutta kuten sanoin, on paljon täällä on sellaista, joka riittää oman ymmärryksen. David Isak voitaisiin mainita. Hän on ollut yli 4000 päivää vankilassa. Minä halusin kompromissiin hänen nimensä mielelläni. Kunnioitin herra Tannokin kommenttia, että on vähän hankala mainita yksi nimi, kun tiedämme, että on useita vangittuna siellä maassa tai toisessa toimittajia, ihmisiä, jotka ovat vankiloissa, mutta nyt kuitenkin näyttää siltä, että saadaan enemmistö sille, että todetaan kompromississa, että Somalimaa – ajaa takaa itsenäisyyttä. Ja nyt näyttäisi siltäkin, että David Isaac voitaisiin mainita siellä sosiaalidemokraattien tarkistuksessa 34. Ja sitten Deven lausuntoja, koska olen deve valiokunnassa jäsenenä. Pidän tietenkin näitä tekstin kohtia hyvinä. Kiitos puheenjohtaja. Toivottavasti en ollut liian ironinen nyt tässä puheenvuorossani. Minä olen sitä mieltä, että näistä aiheista voidaan keskustella ja ne viestit, joita sain aluksi ryhmässä, eivät ehkä olleet ihan sellaisessa linjassa, että olisi ollut helppo ymmärtää, mitä niiden taustalla oli. Minusta tuntuu edelleen, että mainitsen nyt Somalimaan vielä, miksei sitä voi pitää siellä mukana. Mielestäni tämän mennessä esitetyt syyt eivät olleet niin hyviä, että mm-hmm. ne olisi voinut ymmärtää, mutta ehkä tämänkin asian vähitellen tajuan. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Sydämestä kiitokset. Edustaja Svensson. Anna Gomes. Chairman, um... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää Chanakia hänen ponnisteluistaan luoda kompromisseja oman ryhmäni kanssa – Meillä on erilaisia näkemyksiä, mutta kuitenkin muokkasimme joitain kohtia yhdessä ja voin sanoa, että sovimme jopa siitä, että tässä tapa viittaa Somalimaahan ja siinä on todettu, että siellä keskustellaan valtiopyrkimyksistä. Emmekä usko, että se haittaa mitään Afrikan sarven strategiaa, Meillä ei tällaista kunnan strategiaa kyllä ei osaa olekaan. Me tuomme myöskin viittausta, jota vihreät ovat esittäneet, eli etiopialaisten hyökkäykset Keniaan 2011, joille ei ole mitään mandaattia kansainvälisen oikeuden nojalla. Ja tämähän saattaa vain pahentaa Somalimaan tilannetta, kun ajatellaan maan kauhea jamaa. Nyt kun meillä on korkean sarven korkea edustaja, jonka Ashton on nimennyt, niin ehkä nyt vähän tunnemme sitten kunkin maan tilanteen hiukan paremmin. Ja toivon, että viime kädessä meillä on sitten rohkeutta puuttua tärkeään kysymykseen. Eli eli Etiopian ja Eritrean väliset taistelut. Ja kaikki maat ovat nyt ongel- kumpikin maan ongelmissa naapurimaidensa kanssa. Kuten sanottiin, Eritrean tilanne on kammottava ihmisoikeuksien osalta. Mutta Dijak pitää mainita, mutta on tuhansia eritrealaisia, joista kukaan ei tiedä, ovatko he elossa vai kuolleita, ja monet heistä on teloitettu, kidutettu kuoliaksi. Ja sitten vankiloiden tilanne myöskin huolestuttava. Eikä Etiopiankaan tilanne ole paljon parempi. Mutta me teeskentelemme, että kyseessä on liittolainen ja ummistamme silmämme Melasenauin hallinnon väkivaltaisuuksilta. Hän pahensi vuonna 2006 Somaliankin tilannetta. No sitten on Etiopian ja Eritrean välinen rajaseakkaus, ja se on jätetty huomiotta, ja se on virhe. Kumpikin maa syyllistyi näihin rikkomuksiin, ja tuomioistuin teki sitten päätöksen, jota Etiopia ei noudattanut. Ja tämä on aiheuttanut paljon ongelmia. Ja on aika hävytöntä, että EU, joka väittää noudattavansa kansainvälistä oikeutta, Etiopiahan on suuri EUn tukirahojen saaja ja AKT-kumppanimaa mutta se ei kuitenkaan ole noudattanut rajoja, jotka määriteltiin Etiopian tasolla itsessään. Etiopian ihmisoikeustilanne on kurja. Ja ottaisin Eskindernegan esille. Hän on nuori fiksu toimittaja. Hän on saanut palkinnon. Hänet on mainittukin mietinnössä. Mutta hän edustaa auttaa tuhansia muita nuoria eritrealaisia intellektueita, aktivisteja, jotka ovat vankilassa. Ja kun meillä avista päästään eroon, meillä on mahdollisuus. Ja tällä tavalla kompromisseissa olemme yrittäneet osoittamaan, että me näemme mahdollisuuksia muutokseen Etiopiassa, mikäli uusi pääministeri olisi rohkea ja yrittäisi toimia kaikki mukaan ottaen ja miettisi poliittisten vankien tilannetta. Kysehän on maasta, jolla oli hienot suhteet muslimeihin ja kristittyihin. Ja nyt sitten nämä suhteet ovat huomattavasti pahentuneet viime vuosina Melazenauin toiminnan takia. Hän on yrittänyt nimetä muslimien johtajia ja tiedämme, mitä seuraamuksia sillä on ollut. Etiopian tilanne on selvä tapaus. EUn periaatteita ei ole noudatettu, eikä kielenkäyttö vastaa sitä, miten politiikkaa on täytäntöön pantu. Tässä ei ole noudatettu EUn periaatteita. Eikä tämä koske pelkästään Etiopiaa, vaan koko Afrikan sarvea. Thank you, um, Mr. Chairman. Um, well... Kiitos puheenjohtaja. Edustaja Svensson, itse asiassa yksi alkuperäinen tarkistukseni oli, että veditte sen pois, mutta siinä oikeastaan haluttiin, että pidetään tervetulleena Somaliin maan itsenäisyys, joten teillä on kääntynyt kanta täysin toisin Politiikka ei enää peliä, tietenkin puhutte oman ryhmänne nimissä, mutta minä olen kyllä muuttanut sanamuotoa, pehmentänyt sitä, että saan sosiaaliset liberaalit mukaan. En sano muuta kuin, että otetaan huomioon tärkeä tilanne, jota ei voi jättää huomiota, kun Afrikan sarvesta puhutaan. Ja kuten tiedätte, Somalia on monimutkainen kysymys. Puntmaa, joka on itsenäinen, on samantyyppinen ongelma ollut alun perin kuin Somalimaa. Kiitos edustaja Gomes kommenteista tarkistuksen 13. Minä en ole kansainvälinen lakimies, mutta tässä oli kyse siitä, että kidnappattiin ihmisiä Keniasta Somaliaan. Eli se, että Kenian joukot ovat ylittäneet rajan, on laillisesti hankala kysymys. Kyse on myöskin ihmisten puolustamisesta, Al-Shabaabin järkyttävistä teoista. Meidän pitää varmasti sopia, että voimme olla eri mieltä tehtiin oikea päätös Somalian mentäessä. Siitä lopullista päätöstä ei ole tehty, mutta en ole kansainvälinen juristi siis, mutta puhun poliitikkona kohdasta 12. Erityislähettiläs oli minulla keskustelemassa näistä rajakysymyksistä, eli kysymys sanamuodosta siinä – Tämä sanamuoto tuntuisi nyt noudattelevan neuvoston aikaisempaa kantaa. Eli tämä on hankala aihe tässä EUlla on erityinen kanta. Ja minä mielellään haluaisin, että oma mietintöni noudattelee tätä linjaa, koska on tärkeää, että puhumme yhdellä äänellä Eritrean Etiopian rajakiistasta. Mutta ymmärrän kantanne, joka on siis rajakomission tekemä kanta, mutta – sen pitäisi olla lähtökohtana, mutta joka tapauksessa kiitokset kaikille. Toivottavasti saamme melko nopeasti äänestettyä tämän huomenna, vaikka tarkistuksia on kompromissien jälkeen vielä lähes 150. Kiitos. Herzlichen Dank. Sydämestä kiitokset. Edustaja Janaku on tulossa. Onkaan täällä. Melkein täällä jo. Okay Bien, pasamos por lo tanto al punto... No niin, sitten kohta numero viisi. Erityiskertomus 6 2012. Euroopan unionin tuki Kyproksen turkkilaiselle yhteisölle. Valmistelija Janaku, eli valmistelija saa ensimmäisen puheenvuoron. Parece que no está la señora hän nyt ilmeisesti vielä olekaan paikalla. Eli katsotaan, voisiko sihteeristö nyt tehdä jotain ennen kuin komission edustaja saa tästä lausunnosta puheenvuoron. Bueno, me indican que la, la señora... Janaku, hän on nyt ongelmissa tuolla ulkopuolella, koska tuossahan on mielenosoitus ulkopuolella, hänellä on hiukan vaikeuksia nyt päästä parlamenttiin sisään. Eli tällainen ongelma nyt on. Eli ehdottaisin, että Watson, varjoesittelijä, saa puheenvuoron ja sen jälkeen sitten komission edustaja ja toivon mukaan sitten sillä välin Janna Ku pääsee rakennukseen. Ja kuitenkin pidämme huolta siitä, että kaikki poliittiset ryhmät saavat puheenvuoron. Ensin Watson, olkaa hyvä. Thank you, Chairman. I uh, sympathize with... Kiitos puheenjohtaja. Koen sympatiaa edustaja Janakuun puolesta. Tällä hetkellä maanviljelijät aiheuttavat ongelmia kaikille sisäänpääsyn suhteen. Nyt kun hän on poissa, niin kaikista huolimatta haluan kiittää esittelijää tästä mietinnöstä ja varjojen hyvin tuotteliaasta kokouksesta, joka meillä oli viime viikolla Strasbourgissa. Minulla on ilo puheenjohtaja kertoa, että kokouksessa saatiin aikaiseksi lukuisia kompromissitarkistuksia, jotka saavat laajan tuen taakseen kautta eri poliittisten ryhmien. En lähde mainitsemaan tarkistuksia numeroittain. Voi olla, että niissä on jossain määrin sekannusta ainakin minun papereissani, mutta kenties pääseikka, jonka voisin kollegoille todeta, on se, että kompromissitarkistuksissa vedotaan komission jotta se tukisi kaikkia tavoitteita neuvoston asetuksessa 389. Kollegat muistavat, että aiemmin tänä vuonna tilintarkastustuomioistuin arvioi taloudellista tukea, jota komissio on hallinnoinut sitten vuoden 2006. Tällä tuetaan Kyproksen mahdollista jälleen yhdistymistä. Tämä on mietinnön aiheena. Tilintarkastustuomioistuin teki johtopäätöksen, että komissio yleisesti ottaen tekee hyvää työtä varsin vaikeissa olosuhteissa. Edustaja Janakun mietintö tunnustaa tämän seikan ja siinä esitetään myös tiettyjä suosituksia komissiolle jatkon varalta. Toki on vielä tämä omistamiskysymys, joka liittyy maaomaisuuteen saarella. Siitä on tehty erillinen tarkistus, jotta unionilla olisi käytössään mekanismi ja monivuotinen järjestely, jonka kautta parempaan suunnitteluun päästäisiin. Kaikkien ryhmien kanssa ei päästy sopimukseen yhdestä muotoilusta, joten tämä tehdään siis erikseen. Meillä on myös erillinen tarkistus liittyen kauppaan kauppasääntelyyn. Tämä ei kenties ole keskeinen kysymys mietinnössä, mutta se on tärkeää, jotta pääsemme sellaisen sopimukseen, joka mahdollistaa saaren pohjoisosan palaamisen vaurauden tielle. Ja tätä kautta saataisiin tukea myös rauhan prosessille. Ryhmäni pitää hyvänä sitä tapaa, jolla edustaja Janaku on johtanut keskusteluja pluralistisessa hengessä ja toivottavasti kompromissitarkistukset saavat kaikkien tuen. Kenties esittelijä voisi hyväksyä pienen suullisen tarkistuksen yhteen tarkistukseen. Nyt kun olen puheenvuoroani niin pitämässä, niin olen huomannut, että Janaku on tullut salin paikalle ja puheenjohtaja olisikin hyvä, että nyt suljen oman suun ja kuuntelemme esittelijää. Watson. Kiitoksia, Watson. No niin, nyt valmistelija Janaku on tosiaan paikalla. Tervetuloa. Ja annankin teille heti puheenvuoron, jotta voitte esitellä tämän lausunnon. Kiitos puheenjohtaja. Pahoittelen, että myöhästyin. Se johtuu siitä, että on lähdetty sellaiseen turvatoimiin, että rakennuksen on hankala päästä. Aluksi haluaisin sanoa, että tämä lausunto ainoastaan käsittelee tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomusta Euroopan unionin tuki Kyproksen turkkilaiselle yhteisölle ja käsittelee sitä, miten tätä tukea on annettu. Sanon tämän jo aluksi, koska olen sitä mieltä, että meidän pitäisi keskittyä tähän konkreettisiin, konkre, konkreettiseen aiheeseen. Meillä ei ole mahdollisuutta tässä kommentoida muita aiheita, jotka liittyvät poliittisiin ongelmiin Kyproksella. Kyse on nyt siis ainoastaan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksesta. Sanon, että taloudellinen tuki on saatava jatkumaan tietenkin neuvoston asetuksen puitteissa, joka on nyt voimassa. Minä olen Euroopan komission kanssa puhunut tästä aiheesta ja todennut, että myös Euroopan komissio pitää kiinni siitä, että nykyasetusta noudatetaan. Siksi en puolla sitä, kun täällä on ehdotettu esimerkiksi, että tämä asia otettaisiin monivuotiseen rahoituskehykseen mukaan. Ensinnäkin siksi, että kukaan ei voi ennustaa tulevaisuutta, kukaan ei voi sanoa, löytyykö Kyproksen kysymykseen ratkaisu vai ei. Ja toiseksi näiden konkreettisten ohjelmien rahoittamisen vuositasolla on ihan hyvät syyt, se toimii ihan hyvin. Budjetinvalvontavaliokunnassa sanottiin, että monivuotiset näkymät eivät ole tässä tarpeen, vaan voidaan tehdä päätöksiä vuositasolla. Mitä tarkistuksiin tulee, jotka liittyvät meidän toimimme. Nämä ovat sellaisia kysymyksiä, joita on otettu nyt esiin, vaikka ne eivät liity tähän lausuntoon. Euroopan komissio on myös ottanut kantaa samoin kuin Euroopan parlamentti aikaisemmin, joten Haluaisin vielä kerran muistuttaa, että nämä tarkistukset viittavat sellaisen oikeusperustaan, jonka oikeusasioiden valiokunta on kieltänyt 18. päivä marraskuuta 2010 18.5 äänin, joten mitään syytä ei ole ottaa tätä aihetta tässä yhteydessä esiin. Totta kai olemme työstäneet joitain kompromisseja, Näistä kompromisseista on keskusteltu varjoesittelijöiden kesken. Ja me olemme voineet sopia, että nämä kompromissitarkistukset ilmeisesti voivat saada kaikkien ryhmien tuen. En tiedä, mitä edustaja Watson suullisessa puheenvuorossaan halusi sanoa vielä suullisesta tarkistuksesta, mutta puheenjohtaja, yhden asian haluaisin vielä hyvin selkeästi sanoa. Tässä mietinnössä keskitytään erityiskertomukseen ja se noudattaa Euroopan komission linjaa, nimittäin on sitä mieltä, että tätä taloudellista tukea tulisi myöntää edelleen vuosikohtaisesti. Me emme siis tue sitä, että otettaisiin tämä asia monivuotiseen rahoituskehykseen, eikä tämä liity myöskään suoraan kaupan kysymyksiin. Nämä kysymykset on jo käsitelty Euroopan parlamentissa ja mietinnössä puhutaan myöskin esimerkiksi pääsystä niille alueille, jotka ovat miehittävän tahon valvonnassa mietityllä alueella saarta. Ja vielä viitataan siihen, mitä ongelmia on ollut suolanpoistolaitoksen yhteydessä. No nämä ovat sellaisia konkreettisia kysymyksiä, jotka eivät mene pidemmälle, mutta nämä kysymykset eivät sinänsä siis liity koko Kyproksen ongelmiin. Kiitos. Muchas gracias, señora eh, Antes de dar... Kiitoksia. Ennen kuin komission edustaja saa puheenvuoron, niin ehkä Watson voisi vielä täsmentää tätä suullista tarkistusta. Eli minkä tyyppinen tämä suullinen tarkistus on? I feared, Chair, that you were... Niin puheenjohtaja pelkäsinkin, että kysyisitte tätä. Minulla nyt ei ole mitään paperia mukana niin siitä, mistä nimen omaisesti keskusteltiin liberaaleissa tänään, mutta varmistan, että sihteeristömme toivittaa sen Gianni Kuulikselle mahdollisimman nopeasti. Mutta puheenjohtaja, jos sopii, niin ottaisin vielä lyhyesti esille, nyt viitaten siihen, mitä Janaku sanoi. Eli yksi suosituksia tilintarkastustumistumista oli, että pitäisi olla monivuotinen rahoitussuunnitelma Pohjois-Kyproksen osalta. Muy bien, señor Watson, entonces... No niin, eli odottelemme, että saamme tämän suullisen tarkistuksen mahdollisimman nopeasti. Ja seuraavaksi sitten puheenvuoron saa komission edustaja, olkaa hyvä. Thank you very much. <clears throat> Thank you for giving the... Kiitos, että komissio saa puheenvuoron. Ja kiitos valiokunnalle tästä lausunnosta. Erityiskiitos esittelijä Janakuulle luonnoksen valmistelusta. Kun pitäydymme päivän aiheessa, niin on tarpeen muistuttaa, että tukiohjelman tarkoituksena on rohkaista talouskehitystä turkilaisyhteisössä ja helpottaa saaren jälleen yhdistymistä tätä kautta. On syytä korostaa, että tämä apu on ainut apu, jota turkilaisyhteisö EUn kansalaisina saa. Tämä on todellakin ainut apu. Tilintarkastustuomioistuin on arvioinut rehellisesti meidän tekemämme työtä. To- toki he ovat myös tunnistaneet heikkouksia ja komissio on jo puuttunut heikkouksiin. Me olemme kyllä läksymme tehneet. No sitten kestävyyskysymys. Me katsomme, että tuomioistuin aivan oikein tunnistaa tämän vakavana kysymyksenä. Me katsomme, että tuomioistuin on aivan oikein tunnistanut myös ne syyt, jotka ovat johtaneet ongelmiin kestävyydessä. Tälle löytyy useitakin selityksiä. Yksi niistä on kapasiteetin puute vastaanottajien taholla. Tähän kysymykseen on paneuduttava. Ja toinen seikka, josta on juuri muistutettu, liittyy siihen, että ennustettavuudessa varojen myöntämisen kannalta on ongelmia. On totta kai tärkeää pitää aina mielessä – laajempi poliittinen kokonaiskuva. Tätä ei saa unohtaa. Mutta aivan yhtä lailla on tärkeää, että niin kuin tuomioistuin suosittaa, niin löytäisimme tavan hoitaa tämä asia jollakin tavalla tulevan monivuotisen rahoituskehyksen kautta. Me Toki tämän apujärjestelyn kautta pyrimme laajempaan kokonaisratkaisuun Kyproksen osalta. Komissio on aina tehnyt konkreettisia ehdotuksia tähän suuntaan. Totta kai, näin ollen. Olemme kiitollisia kaikesta tuesta, jota parlamentti meille antaa. Me voimme tehdä ehdotuksia mutta emme tietenkään itse voi saada tuloksia, vaan tarvitsemme tulosten saavuttamiseen budjettiviranomaisten tukea. No sitten tukiasetuksen tavoite. Siitähän keskusteltiin myös mietintöluonnoksessa ja eri tarkistuksessa. Meidän mielestämme on tärkeää, että kaikki tavoitteet otetaan käsittelyyn. Kaiken ylittävä pyrkimys, yleistavoite on totta kai saaren jälleen yhdistyminen. Vielä sananen kahden yhteisön välisistä hankkeista. Täytyy tutkia, millä tavalla voimme rahoittaa tällaisia hankkeita. Me katsomme, onko hanke kypsässä vaiheessa, onko se eh, tuloksia tuova. Tällaisia kahden yhteisön hankkeita ei ole meidän mielestämme ollut riittävästi, vaan niitä pitäisi olla enemmänkin. Ja aina sitten tästä syntyy rahoitusongelmia, eli emme ole voineet rahoittaa tällaisia hankkeita riittävästi. No sitten tämä suola, suolan poistolaitos, kysymys, joka liittyy siihen. Tämä on totta kai ohjelmassa takapakki ja kaikki olemme tästä samaa mieltä. Komission kanta voidaan lukea myös vuosikertomus, vuosikertomuksesta, joka toimitaan parlamentillekin joka vuosi. Ohjelmassa ja tässä erityishankkeessa on ollut ongelmia Turkin armeija on esittänyt tiettyjä ehtoja mukana ololle, mutta haluan korostaa vielä sitä, että kun nämä ehdot poistettiin, niin sitten sopimuksen haltija ei halunnut enää jatkaa tätä hanketta. Määrärahat, jotka tälle hankkeelle oli myönnetty, eivät ole enää käytettävissä. Niitä ei käytetty, maksuja ei suoritettu, mutta koska meillä on tietyt aikarajat määrärahojen käytölle, niin ne eivät ole enää käytettävissä. Pitääkö sitten tästä tehdä se johtopäätös, että tällainen hanke olisi hyödyllinen, onko se toivottava vai ei. Me toivomme, että voisimme luottaa Euroopan parlamentin tukeen rahoituksen suhteen. Kiitos. Eh, no Kiitoksia. En tiedä, haluaako joku muu vielä, vielä ottaa kantaa tähän. No itse puhun sitten oman ryhmäni edustajana, enkä puheenjohtajana. No ensinnäkin haluaisin kiittää Janakuuta tästä lausunnosta. Minun ryhmäni tietysti tukee sitä, että löydettäisiin oikeudenmukainen ratkaisu Kyproksen ongelmaan, ja joka johtaisi Kyproksen jälleen yhdistymiseen. Ja tuemme kaikkea rahoitustukeakin turkkilaiselle yhteisölle Kyprokselle. He on, ovat myöskin EUn kansalaisia. Me tiedämme, että tämä mietintö, josta nyt puhutaan, ottaa huomioon sen, että 37 prosenttia Kyproksesta oli Turkin miehityksen alaituksena 70-luvulta lähtien. Ja tietysti kun paikalla on 40 000 turkilaista sotilasta paikalla, niin se ei ole helppo tilanne myöskään komissiolle. Täytyy muistaa, että Kyproshan on EUn jäsenvaltio. Ja tärkein tavoite ryhmällemme on se, että Kypros jälleen yhdistyy ja kaikki muut tavoitteet minun mielestäni ovat sitten toissijaisia. Tässä tapauksessa EUn ja komission pitää ryhtyä vain toimiin, jotka tukevat Kyprosta. Ja rahoitustuki mielestäni on, on ollut todella tervetullutta kansalaisille. Infrastruktuuria on parannettu, on onnistuttu parantamaan elämänlaatua saarella, mutta mutta ryhmäni kanta on se, että missään tapauksessa rahoitusapua ei saa antaa monivuotisille ohjelmille, koska se olisi väärä merkki, ikään kuin että ratkaisua ei odoteta saaren jälleenyhdistymisen osalta. Sääntöjen mukaan täytyy nyt muistaa, että 78 prosenttia – maista kuuluu tämän sääntelyn piiriin ja meillä on vaikeuksia myöskin toimia tässä maassa, koska Turkin armeija ei päästänyt näitä työntekijöitä alueelle. Eli kompromississa kaksi olisi parempi järjestää kohta kohdalta äänestys ensimmäisen virkeen osalta, jossa sanotaan, että pitäisi ratkaista nämä omaisuuskysymykset kummankin yhteisön osalta. Mutta tämä nyt on käsitelty jo kompromississa, jossa on sanottu, että omaisuuskysymyksen ratkaiseminen on tärkeää, jotta voidaan kokonaan ratkaista Kyproksen ongelma ja tukea tulevia yhdentämissuunnitelmia. Ja toistan vielä, että minun ryhmäni pitää hyvänä Janakun tekemää työtä ja uskon, että näistä kysymyksistä päästään kyllä vielä sopuun. Ja Jannaku vielä loppupuheenvuoro, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Minä huomaan, että Monet kollegat ja monet ryhmät olivat hyvin kiinnostuneita ja kävimme hyviä keskusteluita kompromisseista ja toivon, että myös äänestyksen yhteydessä onnistumme siinä, että voimme hyväksyä tämän lausunnon ja voimme edelleen ottaa huomioon erityiskertomuksen tavoitteet. Herra puheenjohtaja Euroopan komissiohan vielä hyvin selkeästi sanoi sen, että tällä hetkellä ei ole mahdollista vielä ottaa kantaa Kyproksen tulevaisuuteen. Siis pitkän aikavälin suunnitelman toteuttaminen ei ole nyt mahdollista. Ensin siis täytyy nähdä, että jotain todella tapahtuu, jotta ei syntyisi samantyyppisiä ongelmia kuin suolanpoistolaitoksen yhteydessä. Tässä on tietenkin otettava huomioon, että ei voida lähteä siitä, etteikö tilanne koskaan muuttuisi, että se jäisi ikuisiksi ajoiksi tällaisekseen. Ja siksi minä yksinkertaisesti vastustan sitä, että jos nyt rahoittamisen mahdollisuus on, niin ei välttämättä tarvitse ottaa nyt tuota monivuotista kehystä. Ja aluksihan jo sanoin, että yleisesti. Tässä ei ole tarkoitus pohtia sitä, miten Kyproksen kysymys voitaisiin ratkaista tai muut syntyvät ongelmat. Nämä asiat eivät kuulu tämän lausunnon piiriin, koska silloinhan tämä lausunto vain johtaisi lisää keskusteluihin, eikä se olisi Euroopan parlamentin osoittama tuki sille työlle, jota Euroopan komissio tässä tekee meidän oma toimistokin toimii Kyproksella tätä varten. Kiitos. Kiitoksia. Kuten tiedätte, tästä äänestetään sitten huomenna jo. Sitten siirrymme kohtaan kuusi. Eli Kairossa 14. marraskuuta pidetty EUn ja Egyptin erityistyöryhmän kokousta koskeva selvitys. Ja puheenvuoron saa Sala Franka tästä työryhmästä. Gracias, señor presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Viisi kollegaa parlamentista kävi seuraamassa työtä, jota korkea edustaja on tehnyt Egyptin suhteen. Ja tässä työryhmässä jatketaan sitä työtä, jota EU on tehnyt Tunisian ja Jordanian osalta. Ja nimenomaan halusimme välittää tukemme EUn toimielimiltä – demokraitumisprosesseille arabikevään jälkeen. Ja puheenjohtaja sanoi sen, että tämä työ on ollut hyvin tyydyttävä. Korkea edustaja luottaa parlamenttiin ja ottaa parlamentin edustajan mukaan näille matkoille. Ja parlamentillahan on omia poliittisia tavoitteita, joita sitten viedään eteenpäin eri valtuuskunnissa ja valiokunnissa, mutta on kuitenkin tärkeää välittää yhtenäinen viesti EUlta ja kaikilta toimielimiltä näihin arkaluontoisiin arabikevään prosesseihin. Tämä oli hyvin monimutkainen matka ja tässä olivat mukana hän ja lisäksi komission varapuheenjohtaja Tajani, komission jäsen, joka vastaa naapuruuspolitiikasta Fyle, kaksi erityisedustajaa, ihmisoikeusedustajaa ja arabikevään seuraaja Dileon ja monia E.U. jäsenvaltioiden ministereitä ja valtiosihteereitä. Siellä oli esimerkiksi Kyproksen pääjohtajavaltion edustaja, sitten muita ministereitä ja valtiosihteereitä eri jäsenvaltioista. Tässä on haluttu ottaa mukaan poliittisia edustajia ja siinä on ollut mukana yli sata yrityksen edustajaa EUsta. Kuten, kuten tiedätte, Egypti ei tarvitse ainoastaan poliittista apua demokraitumisprosessissa, vaan siellä pitää myöskin luoda työpaikkoja ja dynamisoida taloutta, joka on kärsinyt hyvin paljon tästä tilanteesta viime vuosina. Esityksillällä oli taloudellisia yritykseen ja politiikkaan liittyviä aiheita, ja me tapasimme kansalaisyhteiskunnan edustajia. Ja he eivät ainoastaan e- edustaneet kansalaisyhteiskuntaa, jonka edustajat oli nimetty viranomaistasolla, vaan siellä oli myöskin edustajia, jotka EUn edustajat olivat maalineet tähän maahan. Ja tässä mielessä täytyy sanoa, että erityisedustaja ja hänen tiiminsä kiinnitti paljon huomiota siihen, kuinka tärkeää tämä vuoropuhelu on ei-valittujen edustajien kanssa. Euroopan parlamentin jäsenet pääsivät seuraamaan kumpaakin vuoropuhelua. Ensimmäisessä oli vain yksi vihreiden edustaja, koska meidän piti improvisoida vähän, mutta olimme mukana kuitenkin seuraamassa kansalaisyhteiskunnan edustajan kanssa, jossa oli mukana myöskin komission jäsen Fyyle. Sitten kävimme perustuslakia laativan valiokunnan kanssa seuraamassa työntekoa. Ja me olimme yhteydessä sitten kansalaiskokouksen edustajiin ja siellä keskustellaan nyt tällä hetkellä kovasti Eli kysymys on siitä, pitäisikö Sharian olla Egyptin oikeuslaitoksen pohjana. No, ne, jotka edustivat kopti-vähemmistöä, sanoivat, että se, mitä nyt tehdään, on se, että saataisiin aikaan konsensus ilman, että pitäisi äänestää tästä perustuslaista. Keskustelu oli vilkasta. Siinä otettiin huomioon kaikki meitä kiinnostavat seikat, ja pitkässä kooksessa käsiteltiin kaikkia tärkeitä asioita ja se oli kyllä hyvin tyydyttävää kummakin osapuolen osalta. Ja vuoropuhelussa mukana olivat komission jäsen Fyyle ja ihmisoikeuserityisedustaja Lambrinidis. Ja illalla korkea edustaja järjesti illallisen ja kaikki osallistujat olivat siellä mukana – ja siellä oli myöskin Euroopan parlamentin jäseniä mukana. Ja seuraavana päivänä oli sitten Egyptin presidentin kanssa haastattelu. Ja me pystymme lyhyesti kertomaan hänelle näkemyksistämme. Siellä oli aika paljon väkeä kuitenkin paikalla. Ja sitten esitimme hänelle pyynnön, jotta hän voisi tulla Euroopan parlamentin täysistuntoon. Ja me saimme siihen myönteisen vastauksen. Samana päivänä sitten käsiteltiin poliittisia kysymyksiä. Meillähän oli näitä yritysasioita jo käsitelty, ja nyt sitten pystyimme keskustelemaan aiheista, jotka olivat meille tärkeimpiä, mutta emme välttäneet kuitenkaan mitään vaikeitakaan kysymyksiä. Esimerkiksi siirtymävaiheiden islamisoituminen monissa maissa arabikevään jälkeen ja paikalla oli siellä pääministeri, korkea edustaja. Hän piti hyvän puheenvuoron. Ja jos pitäisi nyt katsoa lyhyesti, mikä oli tulos tästä matkasta, niin sanoisin, että se oli erittäin myönteinen tulos EUlle. Euroopan parlamentin jäsenet olivat hyvin arvokkaassa ja rakentavassa roolissa. Ja Siksi katsoisin, ettei nyt voida puhua uusista suhteista Egyptiin ottamatta huomioon ponnisteluita, joita me olemme yhdessä tehneet. Tällä tavalla luodaan pohjaa pysyvälle vuoropuhelulle. Ja toivottavasti tästä on meille huomio, hyötyä myöskin sitten, kun järjestämme muita työryhmiä muiden maiden osalta. Ja tietysti täytyy muistaa myöskin ne päätökset, joita Egyptissä on tehty viime päivinä. Valtion syyttäjähän on erotettu virastaan ja sitten on ollut mielenosoituksia sen suhteen, että miten presidentti on kerännyt itselleen jatkuvasti lisää valtuuksia. Eli kuten loogista on, me keskitymme siihen, miten tätä vallanjakoa kunnioitetaan Egyptissä. Tässä siis ihan lyhyesti nämä tärkeimmät kohdat asioista, joita käsiteltiin mietin tässä kokouksessa. Ja tällä tavalla Egypti ja korkea edustaja ovat hyvissä yhteyksissä ja aiheet, jotka ovat EUlle tärkeitä, ihmisoikeuskysymykset, perusoikeudet, naisten tilanne ja vähemmistöt – niitä ei määritellä sinänsä vähemmistöiksi Egyptissä samalla tavalla. Tämä kävi koptiedustajan puheenvuorosta ilmi, eli heitä ei pidetä vähemmistönä vaan egyptiläisinä. Eli mielestäni tämä oli menestys. Tämä oli monimutkainen tehtävä. Paikallahan oli niin paljon poliittisia edustajia ja yritysten edustajia ja satoja muita ihmisiä, niin meidän täytyy todellakin tunnustaa, että tässä on tehty hienoa työtä. Ja tämä oli hieno tilaisuus EUlle osoittaa nyt, että kaikki EUn toimielimet olivat samalla kannalla ja toimivat samaan suuntaan, ja näin meidän tulee jatkaa. No sitten paikalla oli muitakin, esimerkiksi Kaiser, liberaalista, Sargentini, vihreistä ja Garil EKRstä joka voi sitten myöskin vielä täydentää tätä minun puheenvuoroani. Kiitos. Kiitoksia. Täällä on muutama puheenvuoropyyntö. Ensin Saki. Signora Saki. Perdón. Thank you. <laughs> Sorry. A little bit lost. Kiitos. Anteeksi. En ihan heti ymmärtänyt nimeäni. Niin, että saimme kuulla tästä matkasta, Egyptin matkasta. Minulla olisi kysymys tuoreista kehityksen kuluista Egyptissä, koska Task Force kai pyrkii uudenlaiseen kumppanuuteen. Kokouksessa oli odotuksia ja toiveita, mutta siellä pyrittiin myöskin selvittämään asioita, mutta kaikki tuki ja vetomukset ja pyrkimykset kehitellä tukiohjelmia Egyptin kanssa tulevat tämän More for More-ajatuksen alle, eli enemmän kehitystä demokratian, ihmisoikeuksien, vallanjaon osalta, jotta voidaan huolehtia siitä, että pidetään kiinni arvoista, jotka ovat meille tärkeitä. Minä olen reagoinut tuoreisiin presidentti Morsin toimiin, kun hän haluaa olla lain ulko, yläpuolella sanomaan, että more for more lupausta testataan nyt. Eli edustaja Salafranca, voisitteko omalta kannaltanne kertoa, onko nyt tarpeen olla tiukkana siinä, mitä tarkoitamme että en, sillä, että enemmällä saa enemmän. Jos vastapuolella ollaan koko ajan vähemmän vähemmällä kannalla – mehän pyrimme kääntymään Egyptin kansalaisten puoleen, seuraavan sukupolven puoleen ja on tärkeää, että osoitaimme niille, että kadulla ei huolehdita tästä demokratista valvontamahdollisuudesta. Demokratia on enemmän kuin yksi mies, yksi ääni. Tai että saadaan julkista tukea päätöksille, vaan perusarvoihin, jotka on kaikilla egyptiläisillä. Kiitos. Gracias, señor Tannock, tiene la palabra. Kiitokset, Kiitos. Perjantaina puhuin Lontoossa arvovaltaiselle diplomaattiyleisölle tämän parlamentin roolista, kun se valvoo demokraattisesti IAS. Paronitar Ashton otti viisi meppiä mukaan ja kunnia tästä hänelle. Sitten neuvoston sihteeristön koordinaattori valtio johto totesi, että tämä on oikeastaan Yhdysvaltain senaatin eh, rakennelma pikemminkin, kun ajatellaan, miten parlamentaarisesti osallistutaan tällaisiin toimiin. Haluan kiittää Käthiä tästä aloitteesta. Se, että käytetään eh, investointipankin ja EPR:n mahdollisuuksia investointeihin, niin totta kai se on hyvä. No sitten kysymys Salafrankalle Mursin toimista, kun hän on nyt ottanut diktatorisen aseman, eikä ole minkäänlaista mahdollisuutta tuomioistuimessa haastaa hänen päätöksiään. Eli hän on käytännössä diktaattori. Parlamentin valtakin on viety. Nyt sitten muslimiveljeskunnan rooli aiheuttaa huomattavaa pelkoa krist kristittyjen yhteisölle, kaikille ihmisille. Voitteko nyt vakuuttaa minut siitä, että tästä ei ole minkäänlaista haittaa tavallisille ihmisille? Kiitoksia. Ennen Salafrankkaa sanoisin vielä, että minäkin olen huolissani siitä, mitä nyt on tapahtunut paikan päällä näille neljän säädöksen jälkeen, jotka Mursi on esittänyt ja jotka ovat perustuslain kannalta suuri ongelma. Eli kun tapasitte näitä kollegoita Egyptissä, jotka laativat perustuslakia, katsoitteko, että egyptiläisillä kollegoilla oli ongelmia tässä suhteessa? Vai onko presidentti toiminut tässä tiedottamatta lainsäädäntövallan käyttäjää? Salafranka vielä. Eh, ah. Kiitoksia. Kiitoksia näistä kysymyksistä. Halusin tehdä selväksi, että minä en ole mikään kaikki tietäväinen, joka pystyisi kertoa kaikki vastaukset. Kerroin vain tästä Egyptin matkasta, jolla olin mukana. Ja kerroin sitten, missä tilaisuuksissa olimme mukana Egyptissä sen jälkeen, kun työryhmä perustettiin. Kaikki valiokunnan jäsenet tietysti voivat edustaa omaa kantaansa. Ja olen hyvin pitkälti samaa mieltä kollegoiden kanssa. Ensinnäkin sanoisin, että on hienoa, että Chanok tämän myöskin myöntää. Eli että Euroopan parlamentti on ollut tämän aloitteen tekijä. Olen Morsiin tutustunut jo aikaisemmalla vierailulla silloin, kun hän oli muslimiveljeskunnan presidenttiehdokas. Ja kun keskusteltiin eri kannoista perustuslakia laativan työryhmän kanssa, niin siellä oli tiettyjä jännitteitä myös esillä. Ja tietyllä tavalla meidän uskottavuutemme EU:ssa jollain tavalla heikkeni vähän sitä kautta, millä tavalla EU oli tukenut edellistä presidenttiä ja hallintoa. Eli meillä oli tietynlaista uskottavuusvajetta, mutta se, että olimme paikalla ja että olimme mukana näissä korkean edustajan järjestämissä tapahtumissa, niin se osoitti, että Euroopan unioni haluaa tukea tätä siirtymistä kohti demokratiaa maassa, joka on yksi tärkeimpiä tekijöitä Gaasan kriisissä. Toiseksi ja Shaake tietää tämän varsin hyvin. Yksi tärkeimpiä asioita uudessa naapuruspolitiikassa on nimenomaan tämä enemmän enemmällä periaate. Tämä periaatteen tulkinta pitäisi olla hyvin selkeä tällä hetkellä, kun ajatellaan, mitä presidentin, Egyptin presidentti on juuri tehty. Ja kaikki poliittiset ryhmät ovat varmaan samaa mieltä siitä, että vallanjakoperiaate on hyvin tärkeää, kun siirrytään kohti demokratiaan noudattamalla valtion eri instituutioiden toimintavalmuuksia. Ja meille selvitettiin, että perustuslakivaliokunta laati tekstin toivottavasti konsensuspohjalta ilman äänestystä – ja että perustuslaki hyväksytään nopeasti ratifioimisprosessissa kansanäänestyksessä. Ja kun teksti on ratifioitu, niin sitten pidetään parlamenttivaalit. Mielenkiintoista on, että yksi sääntö perustuslaissa määrää, että Morsin mandaatti on neljä vuotta, eli se on voimassa edelleen seuraavien parlamenttivaalien jälkeen, eikä ole mitään vaaleja, presidentinvaaleja, koska Morsilla on nyt neljän vuoden toimikausi. Kansalaisyhteiskunta ja eri tahot, joiden kanssa olimme yhteydessä, vastasivat tähän Sanokin kysymykseen ja teidän kysymykseenne puheenjohtaja. Eli muslimiveljeskunta aikaisemmin oli kriminalisoitu, mutta nyt se voitti vaalit. Ja kun ajatellaan sosiaaliapua eri väestön osille ja sitä, että nyt on parempi organisaatio maassa, niin Egyptin yhteiskunta nyt kovasti odottaa sitä, miten tämä siirtymävaihe kehittyy. Tämä on hyvin hankala. Ja maassahan ei ole mitään kunnollisia instituutioita, jotka takaisivat kansalaisten oikeuksia, joten kansalaiset osoittavat mieltään ja siksi kansalaisyhteiskunta nyt aktivoituu tietyillä saroilla ottaakseen esille esimerkiksi oikeusjärjestelmän puutteita. EU pitää olla hyvin tiukka ja johdonmukainen omien periaatteidemme suhteen. Ja kun ajatellaan erityistyöryhmän päätelmiä, joista siis neuvoteltiin suoraan korkean edustajan ja egyptiläisten kanssa. Ja neuvottelut eivät olleet helpot. Ja uskon, että korkea edustaja pyrkii ottamaan huomioon myöskin eri jäsenvaltioiden huoltenaiheita, jotka olivat joissain tapauksissa ministeritasolla edustettuina, ja he ottivat esille tärkeimmät asiat itselleen, kun ajatellaan Egyptiä. Mielestäni Täytyy kuitenkin tehdä hyvin selväksi, että nämä johtopäätökset yleisesti ottaen heijastelevat Euroopan parlamentin kantaa, ja jäsenvaltiot eivät olleet niitä, jotka saivat tehtyä nämä päätelmät, vaikkakin korkea edustaja pyrki ottamaan huomioon mahdollisimman pitkälti huolenaiheet, joita jäsenvaltioilla on. Ja yksi asia liittyy vielä ihmisoikeuksiin – siellä puhuttiin uskonnonvapaudesta ja parlamenttihan on huolissaan tästä aiheesta. Ja se on käynyt ilmi eri päätösasemassa, eli naisen asema yhteiskunnassa. Sehän on tärkeä osa Egyptin lainjärjestelmää. Ja olen myöskin kollegoiden kanssa huolissani näistä asioista, ja oma ryhmäni on valmis ottamaan huomioon nämä huolestuttavat käänteet, Esimerkiksi se, mitä Baradei nyt on todennut. presidentistä voi tulla ikään kuin uusi faarao näiden uusien valtuuksien kanssa. Ja meidän täytyy tässä nyt valvoa poliittisia muutoksia tässä siirtymävaiheessa ja välttää tämä valtaoikeuksien keskittyminen yksin käsiin. Eli tämä on asia, johon meidän täytyy kiinnittää erityishuomiota. Kiitos. Kiitoksia näistä runsaista tiedoista. Brock nyt on kohta tulossa tänne ja ehdottaisin, että pidämme pienen tauon. und kollegen. Hyvät kollegat, nyt voimme siirtyä käsittelemään esityslistan kohtaa seitsemän. Ajankohtaiskeskustelu Gaasan tilanne. Nyt mielestäni pitäisi vähän laimin keskustella tästä aiheesta. Tämä laitettiin esityslistalle ennen tulitaukoa. Voimme varmasti puhua poliittisista vaikutuksista ja mielelläni haluaisin ehdottaa johdannonomaisesti, että jokaisessa kokouksessa voisi olla ajankohtaisten aiheiden käsittelytunti. Ja toivoisin, että ryhmät voisivat tehdä ehdotuksia siitä, mikä olisi hyvä ajankohtainen aihe, koska mehän vähän kärsimme siitä, että me käsittelemme mietintöjä, joita on suunniteltu kuukausi ne eivät liity ajankohtaisiin kysymyksiin, joten keskustelut useinkaan eivät liity päivän polttaviin asioihin. Ja toivoisin siis, että voisimme käydä tästä ei mietintöihin liittyvää, vaan ihan keskustelua tuoreista päivän poliittisista aiheista. Gaasan ympärillä valitseva tilanne on monitahoinen. Yksi asia, joka on ollut meillä usein esillä, on nyt tämä esillä ollut rakettien ampuminen, se, että Israelilla jokaisella maalla on oikeus puolustautua. Mutta sitten jo voidaan lähteä taas pohtimaan sitä, onko epäsuhtaa siinä, miten vastataan tällaiseen iskuun. Ja sitten pitäisi taistella myös alkuperäisiä ongelman syitä vastaan ja sitten siirrytään keskustelemaan siitä, miten rauhanprosessi kaiken kaikkiaan saadaan tähän mukaan. Meidän nähtävä, että tämä minun mielestäni ainakin on myös Israelin etujen mukaista. Iron Dome yksin ei riitä, kun halutaan pitää jotain kansanryhmää kokonaan eristyksissä aina. Iron Domehan on tämä puolustuskilpi. Egyptin presidentti Mursi yhdessä Yhdysvaltain ulkoministeri kanssa sai aikaiseksi tämän aselevon jos sitten ajatellaan, että heti melkein tämän jälkeen, eikä tämähän valossa vähän presidentti lähtee tekemään sisäpoliittisia päätöksiä, jotka antavat hänelle absoluuttisen vallan, niin voidaan ajatella sitä, minkälainen vaikutus tällä on alueella, jos ajatellaan Jordanian epävakautumista esimerkiksi pakolaisvirtojen takia kun puhutaan Syyrian pakolaisista, jotka ovat Turkissa. Lähes kaksi kertaa niin enemmän Jordaniassa maassa, jolla on vähemmät mahdollisuudet hoitaa tällaisia humanitaarisia ongelmia. Ja tämä varmasti myös johtaa siellä tilanteen epävakauden lisääntymiseen, jos tämä nähdään suhteessa Israelin Jordan ja Egyptihän ovat olleet aina tällaisia maltillisen linjan maita. Ja nyt syntyy vähän, syntyy vähän uudenlaista kehitystä. Ja jos pohditaan, mitä Syyrian osalta voi tapahtua, niin siellä on kyllä tällaisia epävarmuustekijöitä useita. Tässä yhteydessä voidaan nähdä, että mahdollisesti myös sisäpoliittisista syistä Egyptissä ja Jordaniassa on yhä vaikeampaa se, että kansainvälisen yhteisön pitäisi voida estää aseiden vientiin Gaasaan. Tämä tilanne tuli yhä hankalammaksi. Tähän pyrittiin jo nelisen vuotta sitten. Ja lopputulos, vaikutus oli melko heikko. Yhä hankalampaa on nyt sanoa Israelille, että Israelin pitäisi onnistua jotain tekemään, kun ei pystytä estämään aseiden vietiä Hamasille, Gaasaan tai Hisbollalle. Eli tiukan linjan vetäjien mukaan. Siksi ei voida edetä nyt kohti rauhaa. Tämä varmasti Israelin vaalien alla on myös tärkeä aihe vaalitaistelussa, kun pitäisi saada kipeästi kaivattuja edistysaskeleita rauhan suuntaan. Israelin pitäisi tehdä päätöksiä siirtokunnista myös Jerusalemin alueen kysymyksestä. Ja sitten koko Iranin monimutkainen kysymys on tässä mukana. Suhteet Syyrian ja Hisbollan myös. Ja tämä johtaa siihen, että katerilaisilla ja saudiarabialaisilla on aivan erityinen rooli – ei tiedetä, johtaako rahoitus demokratian lisääntymiseen vai siihen, että rahoitetaan fundamentalisteja, jotka saisivat näin paremmat toimintamahdollisuudet. Tässä siis on tällä hetkellä sellainen kokonaistilanne, joka on jatkuvasti hankalampi ja yhä enemmän Euroopalta puuttuu toimintakykyä ja toimintakyvyttömyys näkyy varmasti myös presidentti Abbasin aloitteesta saada asema YKssa. En näe vielä ainakaan, että EU voisi tällaisessa yhteydessä yksimielisesti äänestää. Tämä voi johtaa siihen, että kvartetin tai ehkä riippumattakin kvartet ammatista olisin hankala olla uskottavana rauhan toimijana siellä. Kun huhtikuusta 2011 nyt vaaleihin asti lähidän politiikka jäi puuttumaan kovasti Yhdysvalloista, mutta nyt taas voidaan sanoa, että eurooppalaiset olivat syrjässä, kun neuvoteltiin tulitauosta. Tämä on ikävää ajatellen, että meillä oli kuitenkin Kairon valtuuskunta matka. No näin kaiken kaikkiaan ongelmia tässä kehityskuluissa ja olettaisin, että varmasti jokainen katsoo tätä asiaa sitten miltä kannalta tahansa voi ymmärtää, miten monimutkainen ja hankala tämä tilanne on. Olen perinteisesti ollut yleensä ja olen vähän Israelin puolella, mutta haluaisin kuitenkin sanoa, että kyllä psykologisesti kannat voivat muuttua, kun ajatellaan Hamasia ja Isbollaa. Jos ajatellaan, että rakenttien kanssa voidaan päästä Tel Aviviin ja Jerusalemiin asti. Ja näin syntyy turvattomuutta. Vanhemmat eivät voi enää koululaisia lähettää huoletta kouluun. Näin muuttuvat kannat kyllä koko maassa, kun ajatellaan, että tällainen turvattomuus tulee oman perheen kohdalle sillä on ehkä vaikutuksia niin, että Israelissa syntyy lisää epävakautta. Tai enemmän ajatellaan, että rakennetaan muureja. Molemmat ovat mahdollisuuksia ja huonoja mahdollisuuksia. Toivon, että tämä arvio on nyt väärässä ja minua kiinnostaisi käydä keskustelua nyt tästä aiheesta. Kriittisesti voisimme keskustella – tästä ilman, että hankaluutena on se, että pitää laatia tästä myös teksti. Kiitos paljon. Nyt puheenvuoropyyntöjä. Edustaja Watson on ensimmäinen puhuja. Lordi Watson. Oh, chairman, no. <laughs> The uh, House of Lords is an elected... Niin, lordeahan ei ole kukaan valinnut. Siellä minä en toivoisi istuvani. Kiitos puheenjohtaja. Avauskommentit heijastelevat sitä, mitä monet meistä kokevat nykytilanteesta Gaasan kaistalla. Noin 150 henkeä on nyt kuollut viime päivien aikana palestinalaisten keskuudessa. Hama, Hamasin johtaja Jabari kuoli ensimmäisenä päivänä. Täytyykin esittää kysymys, onko minkälaista perustetta sille, että massiivisesti on pommitettu YK virallisessa raportissa jokin aika sitten Gazaa kuvailtiin varsinaiseksi helvetiksi. Siellä ei ole länkä, lä, lainkaan pääsyä elintarvikkeisiin, ei ole matkustusvapautta. Israelin viranomaisilta vaaditaan lupa lähestulkoon kaikkeen. Ja viime päivinä on hyökätty sivilejä vastaan ja tämän lisäksi hyökkäykset ovat toteutuneet yöpommitusten muodossa. 1,7 miljoonaa ihmistä elää tällä hetkellä ahtaasti pelää henkensä edestä. Enpä tiedä, voiko millään perusteella tällaista ihmisarvon loukkaamista – tämä toiminta ei ole tuhonnut Hamasia, sillä voi olla jopa päinvastainen vaikutus. Hamas vahvistuu pitkällä aikavälillä. Euroopan unioni ei voi jättää huomiota sitä seikkaa, että me olemme epäonnistuneet ja amerikkalaiset epäonnistuivat samanaikaiseksi edistystä kahden valtion ratkaisussa, joka voisi johtaa pysyvään rauhaan. Näyttää siltä, että presidentti Obama tekee varsin vähän – tällä hetkellä. Ja enpä tiedä, onko korkea edustajakaan tehnyt niin kovin suuria ponnisteluja. Kuitenkin me luotamme häneen kovasti, tai ainakin toiveemme ovat korkealla. Kun ajatellaan Irlannin puolustusvoimia, jotka käyttävät Amerikasta tuotuja aseita, joilla tuhotaan sitten Palestiinan infrastruktuuria, joita Euroopan unionin jäsen veromakset maksavat. Tämä on jonkinlaista sotaa valtakirjalla Yhdysvaltain ja Euroopan unionin välillä. Minua puheenjohtaja huolestuttaa tässä kaikista eniten se, että tämä on vaarallista Israelin kannalta. Se on Israelille vaarallista, koska Gaasan ihmisten turhautumistaso kasvaa jatkuvasti ja myös arabien turhautuminen laajemminkin. Yhä laajemmin tuomitaan Israelin toimet myös muualla maailmassa. Eli tukea on yhä vähemmän israelilaisten takana. Tämä aiheuttaa ongelmia myös arabivähemmistön suhteen Israelin alueella. Israelin puolustusbudjetti on neljä kertaa suurempi, näin hiljan luin, kuin neljän arabinaapurin yhdistetyt puolustusbudjetit. Kun ajatellaan Napoleonin toimintaa, käyttääpä kuinka paljon rahaa tahansa, niin se ei koskaan riitä, jos äh, rauhaa ei, ei synny. Kyllä henki on vahvempi kuin miekka. Tämä on vaarallista Israelille, mutta se on vaarallista myös Euroopan unionille. Kun arabikevät alkoi, me olemme pyrkineet solmimaan uudelleen suhteitamme alueen muiden maiden kanssa. Kuitenkin monissa tapauksissa perusongelma sen suhteen, että, että näyttäisi siltä, että tuemme Israelia, emmekä niinkään tue pysyvää ratkaisua. Ja tämä tekee yhä vaikeammaksi suhteemme ympäröiviin maihin. Niitä me kuitenkin tarvitsemme. Puheenjohtaja, meidän pitää kehoittaa korkeaa edustajaa keskustelemaan välittömästi äh, amerikkalaisten ministerin kanssa, ulkoministerin kanssa, onpa henkilö kuka tahansa. Ja jos amerikkalaiset nyt ikään kuin hangottelevat vastaan ja jättävät tämän ongelman huomiota, niin ei sitten vastusteta myöskään eurooppalaista aloitetta, jolla pyritään varmistamaan kestävä rauha ja päättämään nämä järkyttävät vihamielisyydet, joita viime vuosina olemme joutuneet kokemaan. Paljon kiitoksia, edustaja Salafranca. Gracias, señor presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Tässä nyt tulivat hyvin esille nämä Gazan ongelmat. Näistähän puhuttiin myöskin parlamentin hyväksymässä päätöslauselmassa viime viikolta. Ja kuten Watson hyvin totesi, on selvää. Siis on nyt harmi, en päässyt tuohon edelliseen kohtaan, kun keskusteltiin Egyptin erityistyöryhmän kokouksesta – Siellähän EUn toiminta oli hyvin myönteistä, mutta olen samaa mieltä siitä, että Gaasan kriisin osalta ikävä kyllä EU ei ole ollut siinä roolissa kuin sen olisi pitänyt olla. No tietysti nyt olemme taanneet jonkin verran vuoropuhelua presidentti Morsin kanssa. Ja Egyptin erityistyöryhmässä tämän unohdin mainita. Niin siellä oli hallituksen edustajia ja muun muassa ulkoministeri. Ja siellä oli kolme arvioijaa Egyptin presidentin toimistosta, jotka olivat varapääministerin asemassa. Ja sen avulta keskustelua käytiin hyvin korkealla tasolla. Mutta tietysti Yhdysvallat, Hillary Clinton olivat mukana tämän rauhan aikansaamisessa. Hän nopeasti puuttui näihin keskeisiin ongelmiin ja otti yhteyttä kaikkiin tahoihin – ja Egypti on tällä alueella jälleen keskeisessä roolissa. EU antaa suurinta apua. 70 prosenttia avusta tällä alueella tulee EUsta, mutta siitä huolimatta emme ole saaneet sellaista poliittista vaikutusvaltaa alueella, joka kuuluisi meille. Enkä myöskään ole varma siitä, että kvartetti on toiminut niin kuin olisimme toivoneet. Tietysti tilanne olisi voinut olla pahempikin, koska on selvää, että arabi kevät on nyt jättänyt Lähi-idän kysymykset vähän varjoon. Ja Watson muistutti myöskin siitä, että Obaman puhe Kairossa lupasi sitä, että Yhdysvallat olisivat enemmän mukana tämän konfliktin ratkaisussa. Tilanne olisi voinut olla pahempi esimerkiksi, jos Iranilla olisi ollut ydinaseita ja se olisi käyttänyt niitä Hamasin auttamiseen. Ja jos meillä ei olisi ollut äh, perjantaina vaaleja, mehän näimme nämä esivaalit ja niiden tulokset. Ja EUn aloitteet ovat olleet hiukan hajanaisia. Saksan ja Ranskan ministerit ovat toimineet tässä ja Franco Katalin puuttui turvallisuusneuvoston tilanteeseen. Eli meidän täytyy nopeasti palata näille ongelman alkusyille. Täällä on Gabrici hallinnosta, eli haluaisin puhua nyt siitä, mistä presidentti puhui, eli näille maltillisille voimille annettavasta tuesta. Ja tällä viikolla tehdään päätös sitten, miten Palestiina tunnustetaan uutena valtiona YKssa. Ja mehän olemme tästä aikaisemmin puhuneet ja ei olisi hyvä EUn uskottavuudelle, jos vaikka sen jälkeen, miten on toimittu Kairossa, niin nyt emme pystyisikään luomaan yhteistä kantaa, jonka avulla voisimme taata läsnäolemme vuoropuhelijana konfliktissa. Mehän on jonkinlainen kansainvälinen punainen risti, joka sitten vain allekirjoittaa shekkejä esimerkiksi Gaasan alueelle. Tämä on keskeinen, tärkeä aihe. Tämä on aihe, jossa meidän täytyy toimia ja meidän täytyy pyytää, että myöskin korkea edustaja toimii, jotta EU olisi siinä roolissa, joka sille kuuluu rahoituksellisesti, vaan myöskin toimiva, toimielimenä, joka edustaisi teollisuuttamme ja talouttamme. Minusta vaikuttaa, että viime maanantain ministerineuvoston päätelmät olivat luettelo hyviä aikeita, mutta jäsenvaltiot äänestävät taas hyvin hajanaisesti. Ja haluaisin nyt tietää ulkoasianhallinnosta, millaisia aloitteita Ashton on tekemässä, jotta voisimme olla siinä roolissa, joka meille olisi kuulunut tässä prosessissa ja millä tavalla voitaisiin luoda yhteinen kanta, jos haluamme tukea näitä maltillisia voimia ja tarjota heille tukeamme. Kiitos. Paljon kiitoksia. Rakavritsi on täällä tänään. Ehkä voisin antaa teille nyt puheenvuoron ja sitten muut puhujat voivat ottaa puheenvuoron huomioon. Herra Gabrici, teillä on puheenvuoro. Merci, monsieur le président. Euh, merci. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos edustaja Salafrankalle. Aina kun me tapaamme, niin hän kyllä esittää minulle mahdollisimman vaikeita kysymyksiä. Aivan lyhykäisesti kolme kommenttia ulkosuhdehallinnon näkökulmasta. Ensinnäkin Voimme totta kai pahoitella, että se, mitä nyt on tapahtunut, niin Eurooppa ei ole ollut näkyvämmin tapahtumissa mukana. Ashton ei kyllä ole voimiaan säästellyt näiden päivien aikana, kun hän on ollut yhteyksissä osapuoliin, amerikkalaisiin, egyptiläisiin, arabiliikaan ja niin edelleen. Tässä tavallaan eurooppalaisen ulkopuolella politiikan rajat määräytyvät pikemminkin yleistilanteen kautta kuin sen suhteen, missä määrin Ashton on halukas toimimaan tai ulkosuuden hallinto on halukas toimimaan. Nyt kuitenkin tapahtumat ovat johtaneet siihen, että tulitaukkoon on päästy. Toiseksi en tietenkään lisää mitään siihen analyysiin, jota puheenjohtaja ja edustaja Watson tekivät. He puhuivat hyvin selkeästi. Me tunnemme tilanteen, tiedämme keskeiset seikat, mutta kuitenkin kommentti siitä, että yritettäisiin tarttua tähän tilanteeseen. Nyt on uusia elementtejä. Tuli tauon tulisi voida johtaa siihen, että Gaasan tilanne helpottuisi. Me olemme todenneet ja tuominneet useaan kertaan Gaasan saarron. Nopeasti pitäisi pohtia sitä, miten voisimme käytännön tasolla toimia Euroopan taholta – jotta voisimme olla hyödyksi ja voisimme tätä sopimusta käytännössä täytäntöön panna. Erityisesti niin, että Gaasa saataisiin avatuksi ja myös talous saataisiin avatuksi mahdollisimman pitkälti. Eli otettaisiin huomioon samanaikaisesti myös Israelin huolet turvallisuuteen liittyen. Tämä kommentti oli sellainen, jonka halusin nostaa esille, koska me olemme nähneet äh, parlamentin ja neuvoston johtopäätökset tilanteesta – Täytyisi pohtia, miten voisimme nähdä ne myönteiset mahdollisuudet, joita uusi tilanne meille tarjoaa. Sitten kolmas seikka liittyy Salafrankan kommentteihin hieman suoremmin. Helpointa kenties on vastata, että YKssa suinkaan ulkosuudenhallinto ei omaa äänestysoikeutta, vaan jäsenvaltiot. Eli kätemme ovat tässä mielessä sidotut. Kuitenkin olemme voineet osallistua jäsenvaltioiden kanssa erinäisiin keskusteluihin myös ulkoministerikokouksissa. Rouva Ashton nosti esille tämän kysymyksen siellä. Ja totta kai hän ei kysynyt kaikilta välittömästi eh, äänestysohjeistusta, vaan todettiin, että miten voitaisiin päästä yhteiseen kantaan parhaalla mahdollisella tavalla – on selvää, että äänestyksen jälkeisenä päivänä meidän eurooppalainen lisäarvomme on tietenkin pienempi, jos me olemme jakautuneita äänestyksessä. Edelleenkin kontaktit, kontaktinotto on käynnissä ja keskustellaan siitä, miten EU sitten viikonlopun äänestyksessä käyttäytyy. Meillä on kokouksia huomenna ja ylihuomenna Voin vain nyt rauhoitella teitä siitä, että tämä on totta kai jatkuva huoli, että löytäisimme yhteisen kannan. Toki yhteinen kanta on vaikeaa ja katsotaan, miten jäsenvaltiot lähitunteina tässä etenevät. Kiitos puheenjohtaja. Puheenjohtajamme mikrofoni. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää tasapainoisesta esityksestä näiden ongelmien taustaksi. Pyrin puhumaan lyhyesti. Ryhmäni keskustelut aiheesta viime viikolla hyväksytyn päätöslauselman yhteydessä ja olimme erityisen iloisia siitä, että ensimmäistä kertaa parlamentti hyvin selkeästi ottaa kantaa Palestiinan toiveet valtion asemasta. Toivon, että neuvosto seuraa parlamentin selkeä enemmistö linjaa. Meitä huolestuttaa kovasti tämä tilanne, kuten kaikkia muitakin. Ei ainoastaan tämä konfliktin kärjistyminen, joka voidaan jotenkin pysäyttää, jos tulitaanko pitää, mutta yleisesti Palestiinan asema. Gaasan alue on ikään kuin vankila-aluetta kokonaisuudessaan. Mutta tilanne tuntuu myös länsirannalla ja siirtokunnat tietenkin on todella loukkaava kanta Israelin puolelta. Se ei voi tehdä mitään muuta kuin lisätä nöyryytyksen tunnetta. Se on todella masentava ja vaarallinen asetelma. Meitä huolestuttaa totta kai myös Israelin turvallisuus, emmekä usko, että Israelin toimet tähän mennessä ovat parantaneet Israelin turvallisuustilannetta ihan päinvastoin. Erityisesti siksi, että koko ympäristön tilanne, alueen tilanne on heikentynyt. Arabikevään osalta ei ollut kyse Israelin ja Palestiinan konfliktista, mutta helposti voisi olla kyse siitä. Tämä voisi laajentua arabikevään maista. Ja tilanteen kärjistyminen, kuten vähän kanssa näköi, voi vain heikentää alueen kokonaistilannetta. Mielestäni pitäisi todella pohtia sitä, miten voitaisiin hyväksyä tietynlainen valtion asema, jota Palestina hakee nyt YKsta. Tämä on todella tärkeä hanke, tärkeä asia EUlle. Ja totta kai tiedämme nyt, että ulkosuudenhallinto ei äänestä, mutta ulkosuudenhallinnolla ja Lady Ashtonilla voi olla kyllä tärkeä asema, kun pyritään kannustamaan jäsenvaltioita toimimaan tuon suuntaisesti, joten todella toivon, että Lady Ashton tekee kaikkensa tässä mielessä niin, että antaa ainakin jokaisen jäsenvaltion ymmärtää, miten vastuullisesti tässä on toimittava, kun tämä on todella ratkaisevan tärkeä asia, jotta saataisiin jälleen uutta pontta aitoon rauhanprosessiin. Tiedämme, että Yhdysvallat ei ole ollut siellä niin näkyvä tekijä, vaikka nyt tuli tauko – oli pitkälti Yhdysvaltain aikaansannosta. Presidentti Obama nähtiin puhelimessa presidentti Mosin kanssa useat kerrat ja sitten hän lähetti heti ulkoministerinsä Clintonin sinne ja hyvin nopeasti siis lähdettiin toimimaan, jotta tilanne ei heikentyisi, pahenisi entisestään. Minusta olisi tärkeää kiinnittää huomiota vielä yhteen asiaan, koska varmasti työn Yhdysvaltain osalta hyvin monimutkaista ajatellen Obaman uuden hallinnon muutoksia, mutta kysymys liittyy lähi jossa ei ole ydinaseita. Tämä liittyy Iraniin liittyviin ongelmiin tietenkin, mutta myöskin siihen kehityksen kulkuun, mitä siellä tapahtuu. Minä olin huolissani kun kuulin esimerkiksi Limonan ylilennosta. Under, under, um, understate the importance of that fact. On siis on todella ymmärrettävä, miten tärkeästä aiheesta on kyse, mitä se voi tarkoittaa tulevaisuutta ajatellen, joten – todella tämä on kaikkien etujen mukaista. En ajattele tässä ainoastaan Israelia, vaan palestiinalaisia, Palestiinaa ja kaikki alueen maita, mutta myös Euroopan unionia. jotta saadaan lähiitä, jossa ei ole ydinaseita. Koska jos näin ei käy, tilanne voi olla täysin pois hallinnasta riippumatta siitä, miten paljon ponnistelemme Iranin kanssa neuvoteltaessa. Joten lopulta sanoisin vain, että kuuntelin Graham Watsonin puheenvuoroa, ja todella EUn pitää toimia ominen etujensa mukaisesti. Eikä meidän tarvitse tässä kääntyä Yhdysvaltain puoleen. Yhdysvalloilla on oma logiikkansa, oma suhteensa näihin osapuoliin. riippumatta siitä, mitä on tehty, heidän kantansa on vähän eri kuin meidän. Me olemme naapuruusaluetta. Meidän etujen mukaista on huolehtia siitä, että tilanne ei kärjisty entisestään ja että rauhanprosessi saadaan aidosti liikkeelle uudestaan, ei niin kuin on tämä asia mennyt viimeksi kuluneiden vuosien aikana. Kiitos. Kiitos. Paljon sanottiin viime viikolla Strasbourgissa ja jo nyt tänään. Haluaisin kiittää Yhdysvaltoja ja Egyptiä siitä, että saatiin tulitauko aikaiseksi. Missä EU oli tässä vaiheessa? Kvartetti näyttää olevan aika lailla hengetön. Pääministeri Netanjahu suostui tähän. Päätöshän oli hyvin epäsuosittu hänen puolueensa keskuudessa ennen vaaleja, se, että hyväksyttäisiin tulitauko. Monet Israelissa, erityisesti Likudin kannattajat, katsoivat, että tämä on mahdollisuus lopettaa kerta kaikkiaan Hamasin rakettiiskut Gaasasta. Ei pidä unohtaa sitä, että Israel vetäytyi Gaasasta muutama vuosi sitten vapaaehtoisesti. Silloin varoittelin, että tämä loisi terroristi paratiisin ja pelkäänpä, että näin on käymässä. Silloinhan Israel rakensi siirtokuntia Gaasan alueelle. Eli pitää olla pidempi muisti, kun mietimme, mitä tämä tarkoittaa Gaasan kannalta ja Gaasassa. Toivon, että tulitauko olisi kestävä. En usko, että näin on. Voi olla, että tämä olisi mahdollisuus Hamasille ostaa lisää aseita ja aseistaa itseään olisin Sir Grahamin ja Anna Gomesin kanssa samaa mieltä, niin kuin parlamentti on samaa mieltä, että Obaman toisella kaudella on nyt mahdollisuus aloittaa neuvottelut uudestaan kahden valtion ratkaisusta, eikä kolmen valtion ratkaisusta niin, että Gaza on sitten Hamasin diktatuurin alla. Sir Graham toki toteaa, että Gazan tilanne on järkyttävä mutta eihän kyse ole pelkästään Israelin sortotoimista. Meillä on Kyprosen ulkoministeriöstä hyviä raportteja tilanteesta. On tehty ö, Hamasin toimesta teloituksia ilman minkäänlaista oikeuskäsittelyä. En muista, että kukaan parlamentista olisi tuominut näitä tekoja ja vaatinut kiireellistä päätöslauselmaa tästä aiheesta. Kyllä tässä on pitkälti valikoivaa näköä, valikoivaa kuuloa sen suhteen, mitä tapahtuu Gaasassa, ja tämä on vakavaa. Puheenjohtaja Brock nosti esille Syyrian kysymyksenä. Sekin on yhtä lailla masentava ongelma. Ja sielläkin on käynnissä jonkinlainen väsytyssota tai umpikuja. Ja miten tämä sitten ratkaistaan kansainvälisesti, niin en, en tiedä yhtään. Toivottavasti ratkaisu löytyy. Jos joku sen keksii, niin ansaitsisi kyllä Nobelin rauhanpalkinnon. Dziękuję bardzo. E, ja chciałbym włączyć się do tej dyskusji. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin nyt liittyä keskusteluun ja en nyt toista sitä, mitä on jo sanottu, mutta käytän kuitenkin edeltäjänne kielenkäyttöä. Eli sillä tavalla voimme paremmin ymmärtää tilanteen. Te sanoitte, että Gaasan alue on vankila. Ja jos Gaasa on vankila, niin sitten Hamas on vangin vartija. Siviilit kuitenkin siviilejä on käytetty puolustukseen ja koulujakin on pommitettu. Ja Hamasin taistelijat ovat tässä tilanteessa vanginvartijoita ja sanovat, että Gaasan eristäytyminen pitää saada päätöksen, koska alueelle ei ole ruokaa. Mutta sen sijaan, että alueelle salakuljetetaan raketteja, niin ehkä sinne pitäisi salakuljettaa leipää ja ruokaa. Eli korostaisin nyt sitä, että emme tässä harjoita mitään demagogiaa tai propagandaa. Meidän täytyy sanoa, mikä on EUn kanta tällä hetkellä. Politiikka, johon, jossa tälle alueelle on syydetty paljon rahaa, ei enää ole voimassa. EU ei ollut paikalla kriisissä ja myöskään liitto, liittolaisemme eivät pystyneet tässä toimimaan kunnolla. Hamasilla on kulunut vain neljä vuotta valmistautua hyökkäyksiin Israelia vastaan. Ja tässä yhteydessä ruvettiin käyttää uusia keskipitkän matkan ohjuksia. Yhdellä alueen maalla on ydinaseita, mutta Kaasan alueelta kuitenkin Israelin ammutaan myöskin raketteja. Eli haluaako EU puuttua tähän ongelmaan vai ei? Ja sitten toinen kysymys. Kun ajattelemme yhteyksiä Egyptiin, niin tuemmeko me presidenttiä vai emme? Mainitaanko Hamasin harjoittama politiikka nimeltä, mitä se todella on? Ja se, mitä nyt kuullaan Hamasista, kuulostaa siltä, että kyse olisi rauhantaistelijoiden legioonasta. Voisi kuvitella, että Hamas hoitaa lasten tarhaa, mutta kyse on kuitenkin aseistetusta järjestöstä. Ja tämä sota nyt muuttaa lähi tilannetta. Hamasin, Hamasin tilanne on erilainen. Egyptillä ja Iranilla on erilainen rooli, mutta me olemme naiveja, jopa tyhmiä. Euroopan unioni katsoo, että sillä ei todellakaan ole mitään vaikutusvaltaa tällä alueella. Puheenjohtaja, ilman mikrofonia. Presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. No ryhmäni kyllä tietää, että tämä tulitauko voi olla mahdollisuus, jotta löydettäisiin lopullinen ratkaisu, tai sitten se on pelkästään odotusaika ja odotetaan, että tämä kipinä taas räjähtää täyteen liekkiin. Ryhmäni katsoo, että Palestiinan valtio pitäisi nyt viimeinkin saada aikaan. Mitään muita vaihtoehtoja ei ole. Ja suuri ongelma on Israelin hallituksen jatkuva rankaisemattomuus. Se on syyllistynyt sotarikoksiin, se ei ole noudattanut YK turvallisuusneuvoston päätöslauselmia ja se ei ole tehnyt kahdenvälisiä sopimuksia, jotta tiekartta voitaisiin laatia ja miettiä Palestinan valtion synnyttämistä. Ja sitten rankaisemattomuus, joka liittyy tosiaan näihin viimeisimpiin sotarikoksiin Gazan alueella. Ja sitten tämä saarto, joka on kansainvälisen oikeuden nojalla laiton. Eli meidän täytyy selkeästi edetä kohti Palestiinan valtiota. Israelin hallituksen rankaisemattomuus on täydellinen, koska jopa Yhdysvaltojen presidentti Obama viime vuoden toukokuussa sanoi, että hän tukee Palestiinan valtion rakentamista ja hän puhui vuoden 1977 rajoista. Kansainvälinen yhteisö ja EU niin pitäisi tehdä työtä, jotta voisimme lähettää selkeän viestin siitä, ettei Palestiinan valtion perustamista voi enää lykätä torstaina meillä on mahdollisuus äänestää sen puolesta, että Palestiinan valtio olisi YK jäsen ja että siitä tulisi todellakin oma valtio, joka olisi mukana YK yleiskokouksessa. Mutta on surullista nähdä, miten valtaosa haastatelluista ihmisistä Israelissa eivät tukeneet tulitaukoa. Eli tämä kanta on täysin sen vastainen, että voitaisiin siirtyä kohti Palestiinan valtiota. Ja myöskin Jehud Barak-ministerin irtisanoutuminen voisi olla merkki siitä, että halutaan siirtyä kohti todellista rauhanomaista ratkaisua, mutta ehkä se johtuukin vain siitä, että israelisten mielipide on vielä hyvin kova. Aseistariisunta on hyvin tärkeää. Se, mistä Gomez puhui, ei ole mitenkään typerää. Se on osa sitä, että meidän täytyy löytää ratkaisu ja meidän täytyy luoda rauhaa ja vakautta koko alueelle. Ja meidän ei pidä olla kyynisiä, johon olemme tottuneita aina kun kuulemme näistä toimista, joihin Iranin hallitus saattaa ryhtyä ja kuitenkin Israel hankki ydinaseen ja silläkin on mahdollisuus käyttää ydinaseita. Ja kukaan ei sitten taas järjestänyt mitään kauppasaartoa tai ruvennut toimimaan Israelia vastaan ydinasekysymyksessä. Ydinaseriisunta tällä alueella on erittäin tärkeää, mutta Minun ryhmäni kanta on se, että meidän täytyy kaikin tavoin kansainvälisesti toimia sen eteen, että lopultakin saataisiin aikaan Palestiinan valtio vuoden 1967 rajojen mukaan. YK on yleiskokous käsittelee sitten näitä kysymyksiä ja ehkä siellä hyväksytään sitten se, että Palestiinasta tulee tarkkailijavaltio yleiskokouksessa ja tällä tavalla voitaisiin sitten vähitellen luoda Palestiinan valtio. Kiitos. Herzlichen Dank. Sydämestä kiitokset. Onko vielä puheenvuoropyyntöjä? Ei näytä olevan. Kiitäisin tästä ensimmäisestä kierroksesta. Ehkä voisimme vielä pyrkiä katsomaan vähän suurempaa kuvaa strategisesti, eikä katsoa ainoastaan Gaasan ongelmaa. Haluan siellä painottaa sitä, mitä te sanoitte, edustaja Mayer ja edustaja Gomes myös. Minä olen itse ollut alueella, kun raketti ammutaan ja kun kymmenessä vuodessa ammutaan tuhansittain raketteja ja lapset ovat jossain bunkkerissa, ei voida ajatella, että ymmärretään ainoastaan palestinalaisia tai hämäsiä. Tässä tapauksessa on kyse reaktiosta sitä vastaan, että Israelia kohtaan ammutaan, Israelin suuntaan ammutaan raketteja, emmekä pääse eroon ongelmasta, jos sanotaan, että jollain ei ole oikeutta puolustautua esimerkiksi, vaikka ollaan eri mieltä vaikka siirtokuntapolitiikan kanssa. Tai mitä mieltä ollaan raja, vuoden 67 rajasta, mutta meidän pitäisi päästä tilanteeseen, jossa molemmat luopuvat väkivallan käytöstä. Meidän pitäisi joita päästä tilanteeseen, jossa kumpikaan ei ammu, koska moraalisesti kysymys on samanlainen, ammutaan sitten kummalta suunnalta tahansa, ja tästä syystä ei pitäisi keskustella ainoastaan palestiinalaisista uhreista, jos halutaan ratkaista tämä ongelma pienen ihmisen eduksi molemmin puolin, niin pitää reiluuden nimissä myöskin sanoa, että reiluuden nimissä on otettava huomioon toisenkin asema. Mitä israelilaisen pääministerin pitää tehdä, kun vuosikausia ammutaan raketteja hänen maansa alueelle? Miten kauan tällaista tilannetta pitäisi sietää? Jos ajatellaan omaa aluetta, jos vaikka toiselta puolelta minun kylääni tulee raketteja – jatkuvasti ja miten kauan sitten voitaisiin sallia se, että hallitus ei reagoisi tähän. Eli molemmin puolin pitää luoda sellaiset olosuhteet, joissa ei käytetä väkivaltaa. Tämä olisi järkevin tapa edetä tässä kysymyksessä. Ei niin, että jätetään huomiota, että väkivallan teko on tapahtunut Oikein paljon kiitoksia. Mukavaa iltaa. Tapaamme jälleen huomenna.